Okay, good afternoon everyone. Um, Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin avata kokouksen. Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokouksen. Kiva nähdä useita vieraspuhujia pääasiastamme tänään. Paremmat mekanismit ihmisoikeuspuolustajien puolustamiseen. Tervetuloa kuulemiseen. Itse asiassa muutama pieni huomio. Yritän niin lyhyesti kuin mahdollista ennen kuin menen varsinaiseen aiheeseen, jos sopii. Oliko ollut Venäläinen Saharov-palkinnon voittaja, yksi kolmesta nimetystä henkilöstä. Meille on kerrottu, että 23. tammikuuta Tsetsenian presidentin kunnianloukkausoikeuden käynnissä Moskovan tuomioistuin tämän, tämän tuomion sitten on vahvistanut, oli Korlovilla on va- aikomus valittaa tuomiosta. sekä Moskovan tuomioistuimessa toisessa asteessa että korkeimmassa oikeudessa, ja jos tarpeen, niin hän aikoo viedä jutun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja haluaisin lisätä, että hänellä on Tsetsinen presidentti Kadyrov on myöskin tällaisen siviiliasialliseksi myös rikosjutun nostanut, rikossyytteen nostanut, mikä tarkoittaa, että siitä voi tulla hyvin vakavia seurauksia, mutta kaikki häntä tuemme tietysti. Toinen venäläinen tapaus, nuori mies, joka nimi on Aleksei Sokolov, jonka Amnesty International myöskin mainitsee mahdollisena poliittisena vankina. Hän on nuori ihmisoikeuspuolustaja. Hänellä on nyt, hän on, tässä, hän on pidätettynä ennen oikeudenkäyntiä minun mielestäni laittomasti. Ja hyvin huolestuttavia uutisia on saatu, että häntä on uhkailtu, peloiteltu ja kun hän tässä pidätettynä on ollut Jekaterinburgissa kuulemistilaisuus piti pitää 19. tammikuuta, mutta hänen terveydentilansa oli kovin huono, joten tämä fyysinen pahoinpitely aiheutti tämän lykkäyksen 26. tammikuuta, siis huomiseksi, sitä lykättiin. Ja aikomukseni oli mennä häntä tapaamaan tänne, missä hänet on pidätettynä joulukuun puolivälissä, mutta eh, minulle ei sallittu häntä tavata. Toisaalta sitten sain tavata toisin, jota kutsuisin nimensäköispuolustajaksi, ja henkilön, joka on poliittisten mielipiteensä vuoksi tuomittu, herra Aleksei Nikiforov, ja molempien perheetkin tapasin Sokolov ja Nikiforovin. Joten kaksi hyvin korkean profiilin tapausta, hyvin nuoria ihmisiä, hyvin idealistisia, hyvin sitoutuneet ihmisoikeuskysymyksiin omistautuneita. Nyt meillä on myös parlamentaarisen sekavaliokunnan kokous Venäjä EU tänään ja huomenna ja otan tässä delegaatikokouksessa asiat esille, kun olen sen delegaatissa varajäsenenä. Täytyy sanoa myös Taimasta ja Laoksesta koska kansainvälisellä tasolla on hälytyskelloja hälytetty, että 20. joulukuuta on 4350 etnistä Hmong-henkilöä, jotka Taimaassa asuivat, niin äh, rekkoihin ja ajettiin sitten tälle Laosin rajalle, josta olivat paenneet, eikä heidän annettu tavata YK viranomaisia, jotka olisivat saattaneet luokitella heidät pakolaisiksi, jotka tarvitsevat äh, mahdollista uudelleen asuttamista ja suojelua. Ja sitten tämä Korkea pakolaisedustaja YKsta Kuteres on sanonut, että tämä äh, takaisinlähettäminen olisi hyvin vakava kansainvälinen äh, ennakkotapaus. Sitten viimeksi haluaisin tähän kirjalliseen päätöslauselmaan, joka viime torstaina oli viitata. Ne, jotka hyväksyttiin, joita käsiteltiin, nämä äskettäiset hyökkäykset uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan Egyptissä ja Malesiassa. Sitten toiseksi Liu Xiaobon tapaus, joka on kiinalainen toistoisen ajattelija ja ihmisoikeustaistelija, käsiteltiin myös yleistä tilannetta Kiinassa ihmisoikeuksien osalta. Sitten oli päätöslauselma Filippiinien tilanteesta. Haluaisin vain kertoa teille, että ensimmäisessä päätöslauselmassa parlamentti oli hyvin huolestunut äskeisistä hyökkäyksistä hyökkäyksistä kopti kristittyä vastaan Egyptissä 6. tammikuuta 6 kopti kristittyjä poliisi kuoli ja päätöslauselma otti esille tapauksen Malesiasta, jossa äsken oli hyökkäyksiä kirkkoja ja muita uskonnon harjoittamispaikkoja kohtaan. Mutta tota, tarina jatkuu. Se, että täysistunnon esityslistalle otettiin päätöslauselma Egyptistä. Kairossa se herätti kovasti mielenkiintoa ja paljon yhteyksiä oli Egyptin lähettiläältä Strasbourgissa. Monet meistä olivat hänet jo tavanneet, tai hänen edustajansa, minä mukaan lukien. Emmekä tehneet mitä meitä pyydettiin tekemään, emme päätöslauselmaa ottaneet pois etyslistolta. Mutta teidän pitäisi tietää se, että on sellainen tapaus, että sen jälkeen kun koptikristittyjä vastaan hyökättiin, niin Egyptin hallitus myös hyvin väkivaltaisesti esti monien korkean profiilin ihmisoikeustaistelijoiden heitä puolustavan ja he halusivat sovitusta ja rauhaa ja monet näistä korkean profiilin ihmisoikeustaistelijoista Egyptissä heidät pidätettiin eivätkä kaikkia heistä kohdeltu mitenkään asianmukaisella tavalla. Joten yritän ottaa tämän tapauksen myöskin esille keskustelussa Egyptistä. Sitten Kiinasta. Parlamentti vaati ehdotonta ja välitöntä Liu Xiaobon vapauttamista, joka on Charter 08 liikkeen perustaja, ja parlamentti tietysti ilmaisi myötätuntonsa niitä kiinalaisia kohtaan, jotka ovat hänen kohtelua vastustaneet 25. joulukuuta lähtien. Hänet tuomittiin 11, 19 vuodeksi vankilaan tällaista kumouksellisesta toiminnasta. Ja meidän täytyy osoittaa kunnioitusta näille rohkeille kiinalaisille intellektuaaleille ja muille, jotka ovat ilmaisseet vastustuksensa tällaista kohtelua vastaan ja tällaista ilmaisuvapauden loukkaamista kohtaan. Ja täytyy vielä sanoa, että koskien Kiinan päätöslauselmaa, niin parlamentti myös tuomitsi tämän brittikansalaisen teloittamisen, jonka nimi oli Amal Saik, vaikkakin EU ja yksi jäsenvaltio Vetämuksia oli muistakin parlamentti on ollut pelkästään vähän hämmästynyt, kun komission jäsen, joka keskusteluun osallistui torstain iltapäivällä, Lypsi ja Baun tapauksesta hän kuvaili sitä 11 vuoden tuomio on epäsuhtainen. Komission jäsen ei pitäisi sanoa, että 11 vuoden tuomio vankilaan il- mielipiteen ilmaisun perusteella, että se olisi epäsuhtainen. Se on kaikkia kansainvälisiä sopimuksia vastaan ja standardeja vastaan. Eikä sen olisi pitänyt tapahtua ollenkaan, joten pelkäänpä, että komissio sen kanssa täytyy tästä keskustelua jatkaa. Ehkäpä tämä riittää. Droin valio, äh, delegaatiovalikunnasta lähtee Geneveen maaliskuun täysistunnon jälkeen ja delegaatio työ on käynnissä. Ja Genevessä valmistaudutaan juuri nyt. Poliittiset ryhmät ja ihmisoikeusyksikkö ovat valmistautumassa, joten että meillä olisi keskustelu äänestyspäätöslauselmasta ihmisoikeusneuvostosta helmikuun toisella Mm, toisessa ministeriössä, siis Brysselissä kuun, loppua, kuun lopussa. Eli siinä toivon, että kaikki valikunnan jäsenet, ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenet, jotka ihmisoikeusneuvostossa ovat hyvin aktiivisia, kiinnostuisivat tästä kovasti ja varmistaisivat, että päätösolemissa tulee korkealaatuinen. Nyt varmaankin olemme valmiita siirtymään päivän aiheeseen. Ja tämä on ihmisoikeustaistelijoille annettu tuki. Ja jälleen kerran viidelle, niin kuusi tässä lasken. Puhjevierasta tervetuloa lämpimästi ihan tekninen huomio ensin. Pyytäisin, että että puhu 10 minuuttia pitempään kukin niin, että meillä olisi sitten aikaa keskusteluun sekä toisille ja kolmansille kysymyskierroksille. Toivon, että tätä aikarajaa kunnioitetaan te kaikki. Haluaisin esitellä joitakin lähtökohtia keskustelullemme. Tiedätte, että ihmisoikeusvaliokunta osana ulkoasianvaliokuntaa avaa mietintöä valmistelee ihmisoikeustaistelijoiden tukemisesta. Minun ei tarvitse varmaan kertoa teille kenellekään tässä salissa, että ihmisoikeustaistelijat ovat todellakin ydinryhmä, kun ihmisoikeuksia tuetaan ilman heitä ihmisoikeuksien tukemistakaan ei olisi. Joten parlamentti on ollut aina hyvin sitoutunut, ottanut tämän asian omakseen näihin jos puhutaan näistä mekanismeista, joissa EU ja parlamentti ja myös muut kansainväliset toimijat ja muut toimijat ja kansalaisyhteiskunta voivat auttaa puolustamaan niitä, joiden oikeuksia loukataan, koska he ihmisoikeuksia puolustavat. Joten olen kovin tyytyväinen, että nyt meillä on mahdollisuus keskustella arvoisien vieraiden kanssa monistakin aktiivisista järjestöistä siitä, miten voisimme tehdä enemmän yhteistyötä, johdonmukaisemmin tehdä tätä yhteistyötä. Eikä pelkästään se, vaan myöskin, että tehokkaammin voidaan ihmisoikeustaistelijoista puolustaa, koska monia tärkeitä toimijoita tällä osa-alueella on. sitten joskus tulee tämä kysymys esille, että kuka nyt ihmisoikeustaistelija oikein on työasiakirjassani, joka käytössänne on tänään. Viittaan YK julkilausumaan ihmisoikeustaistelijasta, joka hyväksyttiin vuonna 1998. Yksi tavoista, jolla ihmisoikeustaistelija voidaan määritellä, tämä julkilausuma on siinä mukana, henkilöt, jotka muiden kanssa tai yksittäin toimivat ihmisoikeuksien puolustamiseksi, käyttävät rauhanomaisia keinoja, eli eivät käytä tai tue väkivallan käyttöä. Ja mielestäni voimme olla samaa mieltä tämän määritelmän kanssa. Tällä hetkellä joka päivä tulee huolestuttavia viestejä kansalaisjärjestöiltä. Erityisesti haluaisin mainita Frontlinein, joka on hyvin aktiivinen viestiä näistä tapauksista. Saadaan raportteja, joiden perusteella voimme ymmärtää, että ihmisoikeusloukkaukset tai ihmisoikeustaistelijat tai ihmisoikeustaistelijoiden ihmisoikeuksia loukataan siis. Ja kysymys on sitten se, että miten parhaiten tässä tilanteessa voidaan reagoida. Joskus lähetetään vain kirjeitä lähetystöihin hallitukselle. Se on ihan hyvä idea, mutta mielestäni meidän täytyy miettiä, että miten toimielinten välisesti voitaisiin toimia johdonmukaisemmin. Ehkäpä ei pelkästään näkyvimpien ja korkeamman profiilien tapauksien kanssa, vaan on myös tällaisia, joista niin paljon puhuta, mutta hyvin vakavia tapauksia myös. Työsikrosina niin mainitsen, että Naiset ihmisoikeustaistelijat ovat erityisryhmä, joka on erityisessä vaarassa. Heillä on epätavanomaisia esteitä toiminnalleen, koska he ovat naisia. Esimerkiksi hyvin usein väkivalta, jota heitä vastaan käytetään, voi olla seksuaalista luonteeltaan tai he saattavat kohdata rajoituksia sukupuolensa perusteella, kun he ovat naisia. Ja meidän pitäisi myös keskuudessamme keskustella, mitä muita ryhmiä saattaisi olla erityisessä vaarassa ja jotka erityishuomiomme tarvitsisivat erityisen haavoittuvassa asemassa olevina ryhminä ihmisoikeustaistelijoita. Te kuulette puhujavieraidemme esitykset, joten minun ei tarvitse nyt kovin pitkään tässä puhua, luetella eri mekanismeja, joita olemassa on mutta lyhyesti sen teen YK on erityisraportoija on erityisen tärkeä instituutio vuonna 2000. Ihmisoikeusneuvosto, komissio pyysi pääsihteeriä, että ihmisoikeustaistelijoille mandaatti pitäisi saada aikaan. näin kävi, joten YKlla on erityisraportoija ihmisoikeustaistelijoista rouva Margareta Segagaja on tällä hetkellä siinä äh, virassa. Sitten on Afrikka. Haluaisin mainita, että Afrikan ihmisoikeuskomissio on riippumaton seurantaorganisaatio. Se ei liity Afrikan unioniin. Usein emmekä tiedä kovin paljon sen työstä, mutta mielestäni meidän pitäisi, jotta voisimme paremmin toimia ihmis- oikeuspuolustajien tapauksissa Afrikassa. Af- tämä Afrikan komissio on erityisraportoijan ihmisoikeustaistelijoista nimennyt ja Rovaren Alabini kanssa on tällä hetkellä siinä virassa. Sitten tällainen Amerikojen välinen riippumaton mekanismi, ihmisoikeuskomissio. Niin, Amerikan valtioiden organisaatio. Niin. Taas näitä lyhenteitä. Heilläkin on siellä ihmisoikeuspuolustajien yksikkö, joka heidän tukeaan koordinoi. Sitten Eurooppa, OECD, e, Etyj, sillä on ODIR-toimisto, joka on aloittanut erityisohjelman yhdistymisvapaudesta. 2003 se alkoi ja 2007 vuoden jälkeen tämä tärkeä järjestö on ottanut ihmisoikeustaistelijat erityishuomion kohteeksi. Siitä varmaankin kuulemme tänään. Minun täytyy myös mainita se, että ODIR järjestää hyvin tärkeä, tärkeitä pyöriän pöydän keskusteluja hallitusten ja kansalaisjärjestöjen välillä Varsovassa vuosittain. Etyjiin ihmisten ulottuvuuden käsittelyn yhteydessä. Siellä ihmisoikeustaistelut saavat kyllä asiansa kuuluviin. Sitten Euroopan neuvosto 2008, hyvin äskettäin siis, ministerikomitea on julkilausuman hyväksynyt siitä, miten Euroopan neuvosto voisi paremmin ihmisoikeustaistelijoita ja heidän toimiaan puolustaa. Ja pää seuraamus tästä päätöksestä oli tämän ihmisoikeuskomissaarin Thomas Hammarberghän se on, niin hänen mandaattinsa uudistettiin. hän on ollut jo kokouksissamme paikalla ja toivottavasti hän jatkossakin ottaa kutsumme vastaan tulla meidän kanssamme keskustelemaan. Entäs sitten EU lopulta? Koska siinähän se meidän suurin strateginen intressimme on, kun mietintöä valmistelemme. Tärkein on se, että EUn suuntaviivat ihmisoikeustaistelijoita, ne on vuodelta 2004. Ne ovat se arvo tässä Nämä suuntaviivat ovat tulleet päivitetyiksi vuonna 2008 äh, aika äskettäin, joten tarkoitus oli siinä virtaviivaistaa EUn toimia tällä alalla. Siinä oli myös konkreettisia ehdotuksia. Ja varmaankin, kun tämä on näin tärkeä väline, niin suuntaviivat pitäisi toimeenpanna vielä paljon paremmin. Ja uskon, että jotkut ehdotuksistamme voisivat koskea sitä, että miten tätä toimeenpanoa ja seurantaa näissä tärkeissä EU-suuntaviivoissa voitaisiin parantaa. Ja tämä koskee myös Euroopan ulkoisten toimien yksikköä, jota siis perustetaan parhaillaan. Mutta ei pelkästään nämä erityiset suuntaviivat ihmisoikeustaistelijoista EUlla, vaan he ovat myös tärkeitä muissa ihmisoikeussuuntaviivoissa, joita EUlla on. Hyvät kollegat, nyt on ollut meillä monia keskusteluja, ja niitä varmaan jatkossakin on Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineestä, ja se mielestäni on tämä pääväline, jonka avulla voimme tukea ihmisoikeustaistelijoiden työtä, jotka hyvin vaikeissa tilanteissa usein ovat. Ja parlamentin pitäisi, ja se seuraakin lähe, äh, läheisesti, miten ihmisoikeudet tässä ohjelmassa otetaan huomioon. Mielelläni kertoisin siitä, miten parlamentti ihmisoikeustaistelijoita puolustaa, mutta niin koska parlamenttihan on niin näkyvä foorumi, niin tällä hetkellä pidättäytyn siitä ja sanon vain, että tietysti alivälikunta itse on väline tähän ja usein olemme sellaisessa asemassa, että voimme varoittaa muita soittaa hälytyskelloja, pystymme rohkaisemaan parlamentin puhemiestä esittämään lausuntoja ihmisoikeustaistelijoiden puolesta. Ja minun täytyy sanoa, että hän on niin tehnytkin. Hän on hyvin henkilökohtaisesti kiinnostunut näistä ihmisoikeuskysymyksistä. Sahra-palkinto, hyvin tärkeä. Jotkut meistä tapasivat, oliko se nyt Etiopiasta tämä niin anteeksi, sudanilaisen seurauspalkinnon voittajan muutama vuosi sitten ja hän voitti ja hän oli yksi niitä, joka san, sanoi koko ajan meille, että palkinto ja tämä julkinen huomio, jonka hän sai, on häntä auttanut ja tukenut. Joten Sahara-palkinto on yksi väline tähän. Parlamenttaisin pitäisi nyt miettiä, että miten voimme yhdistää pyrkimyksemme ihmisoikeustaistelijoiden tukemisessa – kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin päätös Sahara-verkoston perustamisesta ja työtä vireillä siinä on. Talossa tehdään. En halua mennä näihin ehdotuksiin nyt heti, joita aion ehdottaa. Haluan kuulla vieraitamme ensin. He ehkä tai siis yritetään oppia läksymme heidän esitystään ja sitten, että se työesikirjasta sivuilla 89 ovat nämä konkreettiset ehdotukset ja ne ehkä niihin vaikuttavat. Ja ehdotan, että tämän rahoituksen myötä nyt kuuntelemme nämä puhujavieraidemme esitykset. Jos tämä sopii, niin sitten haluaisin esitellä ensimmäisen vieraamme, joka on Rova Orsilia Tot, joka edustaa YK ihmisoikeustaistelijoiden erikoisraportoija. Hän on siis äh, erikoisraportoijan neuvonantaja. Olkaa hyvä 10 minuuttia ja teillä puheenvuoro. Thank you, Madam Chairperson. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuten mainitsittekin, puhun täällä YK ihmisoikeusaktivistien erityisraportoijan puolesta, joka ei voinut tänään tulla paikalle muiden sitoumusten takia. Haluaisin myös ilmaista Haluaisin myös ilmaista YK erikoisraportoidan kiitollisuuden Euroopan parlamentin tekemästä kaikesta työstä niin, että voitaisiin paremmin suojella ihmisoikeuspuolustajia kaikkialla maailmassa. Euroopan unionin neuvoston, komission ja parlamentin samoin kuin yksittäisten jäsenvaltioiden panokset ovat merkittävästi edesauttaneet ihmisoikeuspuolustajien lisääntyvää suojelua ja tunnustusta. Haluaisin puhua, teille lyhykäisesti YK erityisraportoijan työvälineistä ja keinoista. Kuten mainitsitte, tämä mandaatti YK erikoisraportoijalla perustuu ennen kaikkea vuonna 1998 hyväksyttyyn ihmisoikeusjulistukseen. Se ei ole kuitenkaan lainsä, laillisesti sitova, se on vain päätöslauselma, mutta se antaa erityis- tai lisää vahvuutta, koska YK yleiskokous sen konsensuksella hyväksyi. julkilausumassa ei pelkästään puhuta ihmisoikeuspuolustajien suojelemisesta, vaan myös halutaan varmistaa se, että on olemassa sellaiset olosuhteet, joissa nämä henkilöt voivat toteuttaa vapaasti tehtäviänsä. Ja tähän liittyy myös heidän työnsä legitiimisyys ja puhutaan asiallisista työskentelyolosuhteista. Erityisraportoijan tärkeimpiä tehtäviä on lähettää yksittäisiä viestejä, tiedonantoja maihin, eri maihin, toiseksikin käydä vierailulla ja kolmanneksi raportoida sitten ihmisoikeuskomissiolle. Nämä viestit suunnataan jonkun tietyn maan ulkoministerille tai Geneven diplomaattilähetystöön. Ja tärkeintä on nyt varmistaa se, että hallituksia informoidaan niistä loukkauksista, joita on tehty ihmisoikeuspuolustajia vastaan. Niin näin hallitukset voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin ihmisoikeusrikkomusten lopettamiseksi. Nämä viestit tiedonannot ovat luottamuksellisia siihen asti, kunnes ne julkaistaan. Yleensä maaliskuussa nämä sitten ö, julkaistaan neuvoston maaliskuun istunnossa. Sitten toinen tehtävä, jonka mainitsin, on viralliset vierailut näihin eri maihin. Yleensä ö, raportoija käy lähinnä rahoituksellista syistä vain kaksi kertaa vuodessa virallisilla vierailulla kahdessa eri maassa. Yksi ongelma joka erityisraportoijalla viime aikoina on ollut, on se, että maat yhä vastentahtoisemmin tahtoisemmin ottavat vastaan näitä vierailupyyntöjä YK erikoisraportoijalta. Tällä hetkellä avoinna on 22 vierailupyyntöä eri maihin maailmassa. Mukana on sellaisia maita kuin Valko-Venäjä, Kiina, Egypti, Intia, Syyria, Tunisia, Sri Lanka, Turkmenistan, Zimbabwe ja muutamia muitakin maita. Kolmas tehtävä kuten mainitsin, on raportointi ihmisoikeusneuvostolle ja yleiskokoukselle. Ennen kaikkea temaattisista aiheista, joissa analysoidaan äh, seikkoja, jotka liittyvät ihmisoikeuspuolustajien työhön syvällisesti katsottuna. Viime aikoina on esimerkiksi raportoitu ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuskysymyksistä, äh, yleismallisista äh, väliaikatarkasteluista ja niin edelleen. Sitten tärkeimmät haasteet, joita ihmisoikeuspuolustajilla on tämän hetken maailmassa. Täytyy todeta, että ihmisoikeuksien puolustajat usein toimivat oman henkilökohtaisen turvallisuutensa vaarantaen, samoin kuin perheensä ja kollegojensa turvallisuuden uhalla. Yhä hienosäädetympiä ovat nämä toimet, joita, joita on kohdennettu ihmisoikeustoimijoita vastaan ja usein rikkomusten ähm, tekijöiden toimet ovat yhä kovempia. Valtio sietää usein näitä aseellisia ryhmiä, samoin kuin sotilaallisia ja turvallisuusryhmiä, jotka eivät ole virallisia valtion toimijoita, jotka toimivat ihmisoikeusaktivisteja vastaan. yksi tärkeimmistä suuntauksista, jonka YK on erityisraportoija on huomannut, on merkittävä lakien ja sääntöjen määrän nousu, joilla rajoitetaan ihmisoikeustoimijoiden toimintaa. Tässä on mukana esimerkiksi kansan kansalaisjärjestöihin kohdistuvia lakeja ja puitelakeja. Viimeisten viiden vuoden aikana näitä on hyväksytty ja niiden kautta valtio ja eri rekisteröintivirastot voivat vielä paremmin kontrolloida eri ihmisoikeustoimijoita. Mukana on myös tiukempia terrorismin torjuntalakeja, ääriliikelakeja, samoin turvallisuusmääräyksiä, valtiosalaisuuden pitomääräyksiä ja niin edelleen. Tämä on erittäin merkittävä suuntaus mielestäni siinä mielessä, että miten tämä liittyy ihmisoikeustaistelijoiden mahdollisuuteen toteuttaa työtänsä. Jopa ne kansalaisjärjestöt, jotka yrittävät oikeudellisissa puitteissa tässä toimia, yhä hankalampaa niiden on näin tehdä. Sitten vielä yksi viimeaikainen suuntaus, joka erityistä raportoja on huomannut, on ihmisoikeusaktivistien leimaaminen. Yhä useammin heitä kutsutaan valtion viholliseksi tai terroristeiksi tai median kätyreiksi. Ja tässä yritetään jatkuvasti leimata ihmisoikeustoimijoiden työtä ja antaa, tämä antaa oman panoksensa sille vaikutelmalle, että nämä henkilöt ovat aivan oikeutettuja vainon, painostuksen kohteita. Sitten puhuisin kaikista herkimmässä asemassa olevista ihmisoikeus ihmisoikeuksien puolustajista, jotka ovat suurimmassa vaarassa. Rouva puheenjohtaja, te puhuitte naispuolisista ihmisoikeuspuolustajista, jotka tietysti ovat työn eturintamassa YK erikoisraportoijalla, koska nämä naiset usein tekevät työtä erilaisten sosiaalisten rakenteiden parantamiseksi. Ja tämähän on kulttuurisesti hyvin herkkä alue ihmisoikeusraportoijalla on 86 eh, erityistapausta naisihmisoikeuspuolustajista. Ja sitten myös ne ihmisoikeuspuolustajat, jotka puolustavat esimerkiksi eh, lesbojen ja homoseksuaalien ja trans, transseksuaalisien henkilöiden oikeuksia. He ovat erityisvaarassa ja heidän täytyy saada asianmukaista suojelua. ihmisoikeuspuolustajien puolustajia vastaan tehtyjä rikomuksia ei asianmukaisesti poliisiviranomaisten toimesta usein tutkita. Sitten vielä ö, alkuperäkansojen parissa työskentelevät ihmisoikeuspuolustajat, samoin kuin vähemmistöjen puolustajat, ovat erityisvaarassa Usein tässä työssä puhutaan esimerkiksi luonnonvarojen säilyttämistä ja niin edelleen. Ja tällaisia henkilöitä on paljon Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Sitten vielä kaksi ihmisoikeuspuolustajien luokkaa, jotka ovat erityisvaarassa. Ne, jotka puoltavat sosiaalisia ja kulttuurillisia oikeuksia, heillä on lisää ongelmana se, että he aina, heitä ei aina tunnusteta tai heidän työtänsä ei aina tunnusteta ihmisoikeuksien puolustustyöksi, joten aina he eivät saa tällaista legitiimiä asemaa. Ja sitten viimeisin ryhmä tässä nyt on vielä opiskelijaaktivistit, jotka ovat mukana protestoissa, protesteissa ja yhä enemmän myös heihin vainotoimet kohdistuvat. Nyt haluaisin lyhykäisesti vielä puhua siitä, millä tavalla Euroopan unioni voi tukea YK on erityisraportoijan työtä ja näitä erityis ihmisluokkia, joista puhuin tässä. Yksi tapa olisi se, että järjestelmällisesti puututtaisiin ihmisoikeus työntekijöiden asemaan ja työhön kaikessa EUn poliittisessa vuoropuhelussa ja tapauksissa kolmansien maiden kanssa, ei pelkästään ö, ihmisoikeusvuoropuhelussa vaan myös esimerkiksi kehitysyhteistyökeskustelussa. Toiseksikin voitaisiin järjestää tiedotuskampanjoita ja levittää tietoa niin, että esimerkiksi tiedon, ihmisoikeustaistelijat paremmin tietäisivät, mitä tukea EU voi heille antaa ja millä tavalla myös YK mekanismeja nämä henkilöt voisivat paremmin hyödyntää. Kolmanneksi voitaisiin parantaa suhteita ja helpottaa kentällä olevien EU toimistojen käyttöä. YKn raportoija on sanonut, että joskus ihmisoikeuspuolustajat eivät pääse kentällä EU-toimistoihin ja he eivät välttämättä ole edes tietoisia näistä tiedotuspisteistä tai toimipisteistä, joita on suunnattu ihmisoikeustyöntekijöille. Neljänneksi mahdollinen tukitoimi EUn puolelta voisi olla se, että yhä enemmän kiinnitettäisiin huomiota naispuolisten ihmisoikeustoimijoiden asemaan ja samoin muiden erityisvaarassa olevien henkilöiden asemaan. Vuonna 2006 kampanja oli erityisen merkittävä naispuolisten ihmisoikeusaktivistien tukemiseksi jotka usein siis toimivat sosiaali- ja kulttuurioikeuksien puolesta. Sitten yksi aloite vielä on se, että ihmisoikeusraportoija äh, tunnustaa sen, että ihmisoikeus taistelijat, jotka ovat erityisvaarassa, he voi, heidän täytyy päästä omista maistansa joskus pois ja heidän täytyy saada jostain muualta äh, asuinpaikka ja tukea. Tsekin puheenjohtajuuskaudellahan tästä tehtiinkin aloite. Ja tämän lisäksi olisi sitten tärkeää, että Euroopan unioni voisi nimittää tällaisen keskuspisteen ihmisoikeustoimijoille, koska, johon ottaa yhteyttä, koska aina ei ole ihan selvää ihmisoikeustoimijoiden keskuudessa, kuka on se, kenen otetaan yhteyttä. So, uh, of, of the... Kiitoksia ja Kiitoksia. Mainitsitte nämä erityisen haavoittuvassa asemassa ryhmät ja kiitoksia näistä ehdotuksista. 12 minuuttia puhuitte. Sitä kannatti kyllä kuunnella, mutta toista vielä, että haluaisin, että poisti 10 minuuttia. Nyt puheenvuoro Rova Asia Ivan Chevalle Etyjiin ihmisoikeuspuolustajien seurantapisteestä. Gentlemen, it's a privilege to be here. Rouva puheenjohtaja, on etuoikeus pystyä puhumaan näin arvostetulle yleisölle ihmisoikeuspuolustajien aiheessa ja edustaa myös omaa järjestöäni, joka on siis demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto Etyjiin sellainen, joka on Varsovassa. Haluaisin viitata lyhyesti Etyjin jäsenvaltioiden sitoumuksiin, jotka ovat pohjana työllemme. Ja sitten käsittelisin siitä, mitä toimistomme tekee. Ihan ydin tässä etyjissä, sitähän voidaan Helsingin prosessiin sieltä juuri ja etsiä 75 vuodelta. Kuten kaikki tiedätte, se prosessi asetti paljon kansallisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien työhön merkitystä. 94 Budapestissa oli tärkeä kokous, asiakirja kohti oikeita kumppanuutta Uudessa Euroopassa julkaistiin ensin kiinnitetään erityishuomiota ihmisoikeuspuolustajiin sekä myös uudistettuun sitoutumukseen ja osallistuvien valtioiden osalta, että ne perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia puolustavat. Samanlaisia sitoumuksia tehtiin tässä Moskovan, Viinin ja Kopenhaminan asiakirjoissa. Tiedämme kaikki kuitenkin samaan aikaan, että ihmisoikeuspuolustajien tilanne ei ole kovin paljon parantunut. Oikeastaan päinvastoin nämä hyökkäykset ovat tulleet lukuisammiksi ja tähän on täytynyt kiinnittää Odierin toimesta enemmän huomiota ja viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä on näkynyt näissä implementaatiokokouksissa, jotka mainittiin, 50 vuosilegaatiota osallistuvista valtioista, ihmisoikeuspuolustajia, kansainvälisiä järjestöjä on ollut mukana, sekä nämä lisää Human Dimension-kokoukset täytyy mainita. Ihmis, äh, ihmiskaupan torjuminen ja tällaiset asiat. Tämä focal point perustettiin, että voitiin luoda erilainen koti näille ihmisoikeuspuolustajille. Ja järjestelmällisempää seurantaa ja raportointia voitaisiin sitten harjoittaa ihmisoikeuspuolustajien osalta. Tämä työ on yhä käynnissä fokalpointin ohjelma tehtiin hyvin läheisessä konsultaatiossa muiden kansallisten järjestöjen kanssa, erityisesti Euroopan neuvosto ja YK on pakolaiskorkeaedustajan toimisto, mukaan lukien pääsihteerin erityisedustajat ihmisoikeuspoliittisiin kysymyksessä. Olemme koko ajan kiinnostuneita pitämään yhteyksiä yllä ja vaihtamaan kokemuksia näistä asioista, koska tämä on hyvin haastava tehtävä tällaiselle ryhmälle, se on oikeastaan viisi tällä hetkellä että Kaksi raporttia Fokalpoint on tehnyt, jossa on erityisiä suosituksia osallistuvallisille valtioille, miten omissa maissa voidaan tilannetta parantaa. Ensimmäinen raportti otti esille avainaiheet, joissa on erityisiä huolenaiheita, kuten nämä hyökkäykset ihmisoikeuspuolustajia kohtaan, uhkauksia, yhdistymisvapauden loukkauksia, liittymisvapauden loukkaamisten estämiseen epäonnistumisia sekä toinen raportti otti esille valitettavasti joitakin samanlaisia kehityskulkuja, mutta samaan aikaan joitakin hyviä käytäntöjä, joita saatiin tällaista kysely lomakkeesta, joka lähetettiin karenssijärjestöille, jäsenvaltioille, kansallisille ihmisoikeusinstituutioille ja niin edelleen. Kysymys on sitten, että mitä tällä tiedolla nyt sitten tehdään. kuten monet muutkin kansainväliset järjestöt. Toimintamme on rajoitettua. Etyj toimii konsensuksen perusteella, joten kyse on lopultakin jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta noudattaa sitoumuksiaan. Mutta mandaattimme on ottaa esille näitä hyvin huolestuttavia tapauksia ottaa esille. Joten monta kertaa tähän vaadittaisiin että puheenjohtaja jäsenvaltiolle, kyseessä olevalle jäsenvaltiolle kirjoittaa kirjeen joko delegaatiolle Viinissä tai suoraan hallitukselle. Hiljaista diplomatiaa on myöskin, johon kuuluu korkean tason kahdenkeskisiä tapaamisia jäsenvaltioiden edustajien kesken matkojen yhteydessä tai delegaatioiden puitteissa Viinissä. Koko etyjiveri yritetään ottaa aina mukaan Tähän kuuluu myös kenttäoperaatioiden toteuttajille puhuminen, koska heillä on kontakteja hallitusten kanssa, ja voi ottaa asioita esille suoraan. Ja sitten asianmukaisille etyj-instituutioille näitä asioita ohjataan, joka on äh, tiedotusvälineen vapauden edustaja esimerkiksi tai sitten kansallisten vähemmistöjen korkea edustaja. Ohjelmatyö on toinen asia, joka on ehkäpä relevantimpaa EU-delegaatioiden kautta kolmessa maissa tehtävää. Käsittelemme kahta pääaluetta, aluetta, joilla mielestämme ihmisoikeuspuolustajat kohtaavat kovasti vaikeuksia, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus. Viime vuonna esimerkiksi järjestimme suuren alueellisen tapaamisen, johon kuului kaikki relevantit hallitustoimijat ja kansalaisjärjestötoimijat, jos mietittiin sitä, että miten liittymisvautta voidaan parantaa. Yllätykseksemme kihkeän keskustelun jälkeen ihan hyvin rakentavan dialogin päästiin ja olemme viime vaiheessa raportin kirjoittamisessa, johon kuuluu erityisiä suosituksia siitä, miten lainsäädäntöä voidaan muuttaa, miten politiikkaa voidaan parantaa. Se oli seurauksena kokouksesta jota Kirkistanin oikeusasiamies äh, oli siellä isäntänä. Sitten parhaita käytäntöjä voidaan vaihtaa koskien tilannetta jäsenvaltiossa. Ja tätä pyritään käyttämään välineenä tukea ihmisoikeusstandardeja liittymisvapauden alueella. Sitten kokoontumisvapaus. Tässä on ohjekirja kansainvälisistä parhaista käytäntöistä, jonka on vahvistanut Euroopan neuvosto, joka on käytössä myös venäjän kielellä ja käytämme jälleen tätä opittuja läksyjä siitä, että voidaan parempia standardeja ja tietoisuuden tasoa parantaa, mutta hyvin nopeasti kentällä olemme myös nopeasti toimimaan. Meillä on pitkän aikavälin projekteja, joissa koulutamme ihmisoikeuspuolustajia eri maissa ja tämä on meneillään olevaa työtä, jotta voidaan vapautta seurata omissa maissaan ja sitten otetaan hallituksen mukaan, raportoidaan poliisin mukaan, parlamentin jäsenten mukaan, syyttäjän toimesta. Halutaan saada mukaan, että voidaan valaista näitä olemassa olevia asioita ottaa esille ja sitten puhua muutoksen puolesta. Haluaisin mainita työmme kansainvälisten ihmisoikeuspuolustajien instituutioiden kanssa Mielestäni tämä työ on hyvin tärkeää maille, jotka ovat nyt siinä prosessissa, että omia ähm, oikeusasiamies toimistojaan rakentavat ja perustavat, koska tämä on ehkäpä kestävä tapa käsitellä asioita pitkällä aikavälillä paikallisten instituutioiden kautta. Ja tässä keskitytään yhdessä Euroopan neuvoston kanssa jälleen ja EUn perusoikeusviraston kanssa siihen, miten tehdään työtä kansallisten estävien mekanismien hyväksi johon otetaan mukaan tämä YK on kirjoituksen estävä sopimus. Tietysti konkreettisesti työstä voisin seuraavana vuosina puhua enemmänkin, mutta nyt palaan puhumaan ja parlamentissa. Teidän roolin on erityisen tärkeää. On hyvin rohkaisevaa nähdä, että harkitaan sitä, että EU-ihmisoikeuspuolustajan asia voidaan ottaa esille ja että se on tällainen päätavoite EU-ulkopolitiikassa tällaisella holistisella tavalla otetaan sitä esille ja delegaation strategiakentällä voimistetaan ja ihmisresurssiaspekti otetaan huomioon tässä eu Ei ole vertaa siinä, miten tarjotaan rahoitusresursseja tähän ja tässä yhteistyö on erityisen tärkeää, kun on tämä joustavuus on erityisen tärkeää tässä, erityisesti hätätilanteessa, ei pelkästään viisumeista tässä puhuta, vaan vaan myöskin oikeusapua ja kaikenlaisia muita järjestelmiä täytyy ottaa huomioon. Tarpeita on paljon ja yhteisten pyrkimyksen kautta vain näihin pystytään vastaamaan. Tietoisuuden nostamista yritämme myös tehdä koordinaatiokeskuksessa. Yksittäisiin tapauksiin keskitymme ja näiden ihmisoikeuspuolusten kanssa meillä on tapaamisia, sahara palkintoja, nämäkin mainittiin ja niin edelleen, joten tämän verran tässä. Toivon menestystä työllenne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you very much, Mrs. Uh, Ivancheva. I'm sure that um, during the... Kiitoksia teille. Rova Ivancheva, varmasti keskustelun aikana me voimme päätyä konkreettisiin ajatuksiin siitä, millä tavalla Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voi tehdä yhteistyötä teidän järjestönne niin kuin muidenkin kanssa. Olemme myös täällä kuulleet siitä, miten monet tapaukset liittyvät liittymiseen ja kokoontumisvapauteen. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Rova Isabel Menchonille. Hän on Espanjan ulkoasian ministeriöstä, jossa mielenkiintoista kyllä on tällainen ihmisoikeuspuolustajien focal point toimisto, erityisesti ihmisoikeusvirastossa. Joten hän edustaa tässä jäsenvaltiossa ja useammin kuin kerran olen kuullut, että ihmisoikeuspuolustajat saavat tukea ja apua Espanjalta, joten kenties tämä nyt on sellainen jäsenvaltio, jota me voimme oppia. Rova olkaa hyvä. Quiero dar las gracias. Eh. Kiitos. Haluan kiittää siitä, että me saimme Espanjan puheenjohtajakauden aikana EUlta kutsun osallistua tähän tapahtumaan ja haluan Espanjan puheenjohtajakauden, Espanjan puheenjohtajakauden niin ministeriön nimessä haluan puhua teille myös ehkä meidän Espanjan prioriteeteista ja siitä, miten me aiomme toteuttaa EUn linjauksia ja soveltaa niitä ihmisoikeustaisteluun. Ja samalla aion myös käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni jakaa kertoakseni teille Espanjan kokemuksista ja miten me olemme puolustaneet ihmisoikeuksia, miten me olemme toteuttaneet ne useissa eri ohjelmissa Espanjassa. Mutta me haluamme toteuttaa EUn, EUn linjauksia. Ihmisoikeustaistelussa haluamme olla myös tehokkaampia ja tavoitteellisempia EUssa, kun me haluamme puolustaa ja edesauttaa ihmisoikeustaistelijoiden toimintaa. Ja me olemme laatineet seuraavat prioriteetit, että me haluaisimme olla myös mahdollisimman paljon läsnä tulevan kuuden kuukauden aikana. Ensinnäkin antaa lisää pontta sille, että voidaan todella toteuttaa ne linjaukset, joita luotiin Ranskan puheenjohtajakauden aikana ihmisoikeuskysymyksissä. Me haluamme myös järjestää vuositapaamisen diplomaattien ja ihmisoikeusaktivistien välillä. Tämän myötä voitaisiin laatia parempi kohdennettu osallistuva osa, ö, aktiivinen puolustaminen niissä maissa, joissa ihmiset ovat vaikeissa tilanteissa joissa, ja joissa vielä ei ole onnistuttu hyväksymään mitään paikallista strategiaa. Toiseksi haluamme myös antaa uutta vauhtia sille, että tämä vuositapaaminen voisi toteutua näiden samojen suuntaviivojen mukaisesti. Tapaaminen järjestettäisiin siis diplomaattien ja ihmisoikeusaktivistien välillä. Ja tämän myötä haluattaisiin arvioida paikallisia strategioita siitä, miten ne on toteutuneet suhteessa kokonaisen strategiaan. Ja lopulta Espanjan puheenjohtajakauden haluaisimme myös korostaa sitä, kuinka tärkeää on luoda tämmöinen liaison officer, jonka myötä voidaan katsoa, miten on EU-linjaukset toteutuneet sen jälkeen, kun vuonna 2004 niistä päätettiin. Me olemme sitä mieltä, että erittäin tärkeä rooli on paikallisella strategialla. Sen myötä voidaan taata todella ihmisoikeustaistelijoiden puolustaminen ja heidän työnsä eteenpäin vieminen. Toiseksi me haluamme ottaa huomioon, että tänä päivänä on paljon maita, niin kuin täällä on jo kuultu, joissa ihmisoikeustilanne on huonossa jamassa. Siellä ei ole vielä laadittu mitään paikallista strategiaa ja toiseksi olemme sitä mieltä, että suurin osa paikallisista, paikallisista strategioista on hyväksytty kolmelle vuodelle. Se tarkoittaa sitä, että olisi välttämätöntä tehdä arviointeja näistä strategioista, jos on aihetta päivittää niitä. Ja äh, koska joudutaan joko koko ajan tekemään uusia päätöksiä. Ranskan puheenjohtajakauden aikanahan tehtiin linjaukset EUn linjausten mukaisesti siitä, miten EU haluaa harjoittaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Jos hyväksytään ensimmäinen strategia ja sitten halutaan arvioida olemassa olevia paikallisia strategioita, niin pitäisi myös toteuttaa sillä tavalla, että kaikki ihmisoikeustaistelijat osallistuvat siihen täysimittaisesti EUn linjauksia soveltaen. Mutta jotta nämä strategiat toteutuisivat mahdollisimman tehokkaasti. Espanja on myös sitä mieltä, että jos perustetaan tämmöinen yhteysvirasto, liaison officer tai yhteysvirkailija, sen myötä voitaisiin paremmin saada parempi linkki ihmisoikeustaistelijoiden välille paikallisissa yhteydenotoissa silloin, kun tulee jotakin kiireellisiä hälyttäviä tilanteita. Mm, jos tällainen eh, elin tai virasto tai voitaisiin perustaa, niin sen koordinaation avulla voitaisiin parentaa informaation kulkua ja yleensä viestintää EUn diplomaattisten edustustojen välillä ja kansalaisjärjestöjen välillä ja ihmisoikeusaktivistien välillä. Tämän myötä voidaan vahvistaa EUn vastauskapasiteettia ja sen toimi, toiminnan tehokkuutta, kun se pyrkii edesauttamaan ihmisoikeusaktivistien taistelua. Tämän instanssin myötä myös kansalaisjärjestöt tulisivat paremmin näkyville, kansainvälisellä näyttämöllä ja EUn roolikin tulisi myös paremmin tunnetuksi. Jos me saavutamme nämä prioriteetit, niin Espanja ehdottaa työohjelmaa. Sen myötä haluattaisiin järjestää tämä vuositapaaminen ensimmäisen strategian toteuttamiseksi tai olemassa olevien strategioiden arvioimiseksi, niiden päivittämiseksi. Tämä tapaaminen pitäisi järjestää mahdollisesti jo ensimmäinen maaliskuuta tai ja huhtikuun puolivälin mennessä. Tämä liaison officer pitäisi myös toteutua ennen maaliskuun puolta väliä. Ja lopulta, jos me haluamme päivittää ohjelmaa tai hyväksyä paikallisia strategioita ja arvioida niitä paremmin, niin tämäkin pitäisi toteutua maaliskuun loppuun mennessä. Kaikissa näissä on haluttu ottaa huomioon ne prioriteetit, jotka Espanjan puheenjohtajakauden aikana on ehdotettu ja jonka avulla halutaan myös toteuttaa EUn ihmisoikeuspolitiikkaa sen linjausten mukaisesti. Mitä sitten tulee Espanjan kokemuksiin, kun me haluamme puolustaa ihmisoikeusaktivisteja. Ensinnäkin voin sanoa, että meillä on ohjelma ihmisoikeusaktivistien eh, puolustamiseksi. Meillä on ihmisoikeusvirasto, joka on ulkoasiaministeriön alainen. Se perustettiin vuonna 1997 sen jälkeen, kun Espanjan Amnesty International jaosto harjoitti painostusta, kun eh, se jo perustui Kolumbian erittäin vaaralliseen tilanteeseen ja siellä haluttiin antaa välttämätöntä apua ja vaikka suurin osa ihmisoikeusaktivisteista on pystytty ottamaan vastaan. Suurin osa niistä on tullut Kolumbiasta, mutta muut ovat saaneet myös, muista maista tulleet ihmisoikeusaktivistit ovat saaneet samanlaisen kohtelun Kuubasta, Kuotimalasta, Meksikosta, Brasiliasta, Dominikaanista tasavallasta ja myös myös Liberiasta, joka oli varsinaisesti espanjankielistä aluetta. Me, meillä on myös kolme eri toimintalohkoa. Ensinnäkin haluamme puolustaa ihmisoikeustaistelijoita, jotka ovat erittäin vaarallisessa tilanteessa, e, koska me haluamme, että he voivat täysimääräisesti nauttia yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja kulttuurisista oikeuksista. Eli ihmisoikeustaistelu saa hyvin erilaisen profiilin, monimuotoisen profiilin. He voivat olla virkamiehiä, kansalaisaktivisteja, he voivat edustaa myös naisia, he voivat edustaa erilaisia kansala, kansan kerroksia, erilaisia väestönosia. Toisekseen me haluamme sanoa, että tässä ohjelmassa on tämmöinen väliaikainen vastaanotto periaate. Me, meillä on valtiollisia ja ei-valtiollista toimintaa. Meillä on myös kansalaisjärjestöjä, jotka puolustavat, jotka toimivat ihmisoikeuslinjoilla ja me haluamme aina noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Tähän ohjelmaan on lisätty myös se tekijä, että kolumbialaisilla ihmisoikeusaktivisteilla on ehkä erityisriskitekijät toimiessaan. Eli sen takia tämä ohjelma on erittäin pitkä. Se on ulottuu 12 kuukaudelle, koska mm, vaaratilanteet ovat pysyneet ennallaan, olosuhteet ovat pysyneet ennallaan ja me otamme aina yhteyttä vastaavaan lähetystöön. Tämän 12 kuukauden ohjelman myötä jos tämä aktivisti halua, ei halua palauta, niin silloin, silloin hänen pitää saada ö, ole, ole, oleskeluoikeus lain mukaisesti. Kolmas ö, luottamuksellinen piirre on tässä myös se, että me haluamme taata ihmisoikeusaktivistille täyden suojelun. Tässä on kyse kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä, jotka, taistelevat, jotka tekevät työtä ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä on todellinen haaste. Se eh, käynnistyi vuonna 2007. Me halusimme antaa juridisen täydellisen suojelun näille kansalais- ihmisoikeusaktivisteille, jotka oli otettu vastaan Espanjassa. Yhtäältä me haluamme käydä vuoropuhelua ja olla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, ulkoasiaministeriöiden kanssa ja niiden diplomaattisten edustustojen kanssa. Eli tällöin voidaan taata se, että voidaan mahdollisimman paljon ottaa vastaan ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat vaarallisessa tilanteessa. Öö, olipa kyse sitten kansalaisjärjestöistä niin he voivat kääntyä ihmisoikeusvirastojen puoleen tai myös kyseisen maan lähetystön puoleen kysyäkseen näistä toteutettavista ohjelmista. Mutta lähetystön pitää vahvistaa ihmisoikeusaktivistin olosuhteet ja tilanteet, ja sen pitää olla myös YK ihmisoikeusjulistuksen mukainen. Ja täytyy myös todeta, minkä tasoisessa riskitilanteessa tai vaarallisessa tilanteessa hän elää. Toisaalta kun ollaan yhteistyö, tiivissä yhteistyössä konsulaattien kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, niin silloin on todettu, kuinka tärkeää on toimia kiireellisesti, koska tilanteet ovat usein hyvin kestämättömiä. Me, harjo- me olemme myös joutuneet törmäämään viisumipolitiikkaan, oleskelulupa mutta se on poikkeuksellista, poikkeuksellista me olemme pystyneet takaamaan sen, että on voitu myöntää 12 kuukauden oleskelulupa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä viisumipolitiikka on yhteispitävä ulkoministeriön viisumipolitiikan kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että annetaan myös taloudellista apua 1300 euroa, jos hänellä on mukanaan perhettä, ja 1200 euroa, jos hänellä ei ole yhtään perheenjäsentä mukana. Tämä, tätä ohjelmaa kehitetään tiivissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ja hallitusten alaisten järjestöjen kanssa. Ja siihen kuuluu erilaisia sektorikohtaisia toimintoja. Siellä on kyse netikoulutuksesta ja muusta koulutuksesta me pyrimme saamaan paljon näkyvyyttä, he pyrkivät saamaan näkyvyyttä toimilleen, toiminnalleen. Ihmisoikeusvirastolla on vuosibudjetti 80 000 euroa Eli silloin voidaan antaa kahde, hyvin lukuisia määräaikaisia oleskelulupia ja ottaa vastaan määräaikaisesti erilaisia ihmisoikeusaktivisteja eri puolilta maailmaa. He voivat tulla perheen mukana tai olla ilman perhettä. Jos meillä on myös yhteistyöohjelmia, valtion tasoisia tai kunnan tasoisia yhteistyöohjelmia. Kun nämä ohjelmat ovat olleet olemassa ulkoministeriön hyväksyminä, niin silloin on pystytty ottamaan vastaan 120 120 000, 120 ihmisoikeustaistelijaa. To have a strategy how you come to... Niin, olette jo puhuneet hieman <laughs> liian pitempään, joten kenties pääsisi sitten esityksenne loppuun pian. Eh, el 80% on retornado. 80 prosenttia on palannut takaisin, 20 prosenttia on jäänyt Espanjaan. Ja nyt ulkomaalaislain asetuksen ja asetuksen myötä voinut jäädä asumaan Espanjaan. Asturian autonomian alueella on laadittu vastaavanlainen ohjelma, sekin kuuden kuukauden pituinen, ja ohjelma käynnistettiin vuonna 2001 ja sen jälkeen on otettu vastaan 71 ihmisoikeusaktivistia. Tämän ohjelman myötä pyritään saamaan myös oleskeluluvat ja asianmukaiset viisumit näille ihmisoikeusaktivisteille. Kiitos paljon. Okay, thank you very, very much, uh, Mrs. Menchon. So we see that. Kiitoksia. Meillä on siis nyt puheenjohtajamaa tästä nähdään, joka toivon on kovin kiinnostunut tekemään komission parlamentin kanssa yhteistyötä ja muiden toimijoiden kanssa, jotta näitä parhaita käytäntöjä voidaan levittää. Nyt haluaisin pyytää, että Rova Veronika No komissiosta ihmisoikeuksien ja monikansallisten suhteiden pääosastolta hän on johtaja ja ihan pysyvä kumppani keskusteluissamme ihmisoikeuskysymyksissä ei mukaan lukien ihmisoikeuspuolustajat. Rova Arno, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia teille, rouva puheenjohtaja. Jatkan tästä, mitä Isabel on juuri puheenjohtajavaltion edustajana sanonut. Mielestäni hän oikein hyvin osoitti, että meillä on poliittiset suuntaviivat, mutta nyt meillä on myös kannustimia tehdä tästä käytännönläheisempää ja operatiivisempaa. Sen lisäksi, mitä Isabel tuossa jo totesi, haluaisin tässä nyt teille kuvailla hieman laajemmin näitä asioita. Eräästä seikasta, joka on tehty päätyy. Meillä tietysti tilannekuva on vielä hyvin sekava, mutta tiettyjä asioita on toteutettu. Mitä tulee suuntaviivojen täytäntöönpanoon, ne ovat muuten kaikista käytännönläheisimmät suuntaviivat, joita meillä on. Ne ovat hyvin yksityiskohtaiset sen osalta, mitä meidän täytyy delegaationa tehdä. Siinä korostetaan myös, että kaikista poliittisissa vuoropuheluissa ihmisoikeuksista ja tiedätte, että me käymme näitä keskusteluja nyt yli 30 valtion kanssa. Me aina tuomme esille ihmisoikeuspuolustajien kysymyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi, aivan kuten kollegat täällä puhuivat, kansalaisjärjestöpuitteet, ne ovat yhä pahentuneet. Me taistelemme rankaisemattomuutta vastaan ja yhä useammin me myös otamme konkreettisia tapauksia esille. Tiedetään, että aina tämä ei ole helppoa. Usein se täytyy toteuttaa epävirallisesti vuoropuhelussa. Se ei virallisesti ole mukana, mutta meillä on nyt lähes 40 maan kanssa näitä vuoropuheluja ja me otamme tavalla tai toisella nämä asiat esille kidutus, rankaisemattomuuden torjunta ja niin edelleen, mutta käsittelemme siis myös konkreettisia tapauksia. Hyvin vahvasti myös korostamme sitä, että että maiden täytyy sallia erityisvierailut. Tämä on asia, jonka järjestelmästi otamme esille. Myös kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissa, ja kun puhun me, niin tarkoitan, että joko Brysseli tai paikan päällä oleva EU-valtuuskunta tai missio, siellä valmistellaan näitä keskusteluja, ja sen jälkeen meillä on näitä seurantakeskusteluja vielä. Kuten tiedätte, teillä oli myös ilo olla mukana maaliskuussa Moskovassa valmistelemassa näitä keskusteluja. Suuntaviivoissa myöskin korostetaan, ja tätä yritämme hyvin vahvasti toteuttaa, siis korostetaan paljon yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Ja kollega mainitsi myös Venäjän oikeusasiamiesverkoston. Haluaisin myös teihin kaikkiin teitä, teitä ei kaikkiin vedota niin, että kiinnitettäisiin erityishuomiota niihin vaikeuksiin ja haasteisiin ja tulevaisuuden ö, mahdollisuuksiin, joita on Etyjin Odirilla. Odiria usein kritisoidaan, mutta meidän täytyy tukea sitä. Nyt on mahdollisuus Korfun prosessin kautta todella ö, vedota Kasakstaniin Kasakin niin, että ei unohdeta tätä ihmisoikeusulottuvuutta. En halua nyt mustaa kuvaa tässä maalata, mutta inhimillinen ulottuvuus on yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Meillä on erilaisia ohjelmia. Me tiedämme oikein hyvin, että te haluatte huippukokouksen Korfun jälkeen me haluaisimme hyvin konkreettisia asioita tässä. Haluaisimme, että e, inhimillinen ulottuvuus olisi erittäin konkreettinen tässä. Miksipä ei otettaisi ilmaisun vapautta mukaan tässä? Tehän tiedätte, että se on identifioitu yhdeksi painopistealueeksi tällä alueella eritoten mitä tulee inhimillisen ulottuvuuteen. Mitä tulee sitten näihin vaikutuksiin? No, tässä nyt on paljon tehty ja toteutettukin jo. Delegaatioilla on oma takanjakoprosessinsa ajatellaan nyt vaikka Keski-Aasiaa ja Venäjää tai muitakin maita, me jaamme tietoja. Kun tiedätte puheenjohtaja, että me teemme paljon erilaisia asioita, meillä on yhteydenpitoa kansalaisjärjestöihin, ja äh, usein tämä on tällaista, mitä Ruva Aston kutsuisi hiljaiseksi diplomatiaksi. Kaikki on, ovat korostaneet tässä näkyvyyttä. Näkyvyys on erittäin tärkeä asia ihmisoikeuksien puolustajille ja tämä täytyy ottaa huomioon. Sitten on toinenkin näkyvyys, seikka, joka täytyy ottaa huomioon, johon kollegi, kollegakin täällä jo puuttui. Eli ihmisoikeus suuntaviivojen tunteminen ihmisoikeustoimijoiden, mutta myös diplomaattien toimesta eri maissa – heillä on paljon vastuuta ja he ovat tietoisia siitä, miten paljon tässä tarvitaan yhteistyötä Euroopan neuvoston ja Etyjin ja muiden toimijoiden kanssa. Ja lisäyksenä vielä siihen, mitä Isabel jo sanoikin siitä kaikesta, mitä tullaan toteuttamaan. Tämä yhteyshenkilön nimittäminen, tämä olisi osa tätä taakanjakoa suurlähetystöjen ja ja no, toisten toimijoiden välillä. Tämä on erittäin tärkeää. Sitten on kaksi seikkaa, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voitaisiin panna tehokkaammin täytäntöön suuntaviivamme. Ensinnäkin, millä tavalla saavutetaan nämä syrjäisimmät alueet? Tämä on suuri ongelma. Ajatellaan Kongoa tai Venäjää. Me ol, meidän täytyy miettiä tätä keskustella ja miettiä, mitä resursseja meillä on. Meillä on koordinointikeskus kaikissa EU-delegaatioissa, mutta ne ovat vastuussa kaikista ihmisoikeuskysymyksistä, suurista ja pienistä. Ja tietysti meidän täytyy enemmän panostaa naispuolisiin ihmisoikeuspuoltajiin. Tässä oli muutamia konkreettisia seikkoja. Ensinnäkin haluaisin mainita lyhykäisesti Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen. Se on parlamentin lempilapsi. lapsi sehän luotiin parlamentin vahvalla poliittisella tuella. Me olemme tämän asettaneet prioriteettiasemaan ja strategia-asiakirjassa, joka on nyt saatettu loppuun ja joka tullaan esittelemään parlamentille luulakseni helmikuussa. Me tulemme pyytämään teidän tukeanne sille, että enemmän keskityttäisiin ja saataisiin tämän myötä myös resursseja ihmisoikeuspuolustajia. Tällä hetkellä meillä on 60 miljoonaa. Me olemme pyytäneet 11 miljoonaa lisää. Tällä hetkellä me evaluoimme nyt sitä, millä tavalla asiat toimivat. Helmikuun alussa Tämä tulee olemaan valmiina ja toivon, haluaisimme kutsua teidät tai edustajanne osallistumaan tähän keskusteluun, jossa me arvioimme näitä 11 hanketta, jotka ovat mukana tässä. Yhdeksän niistä on EU-pohjaista ja kaksi hyvin paikallista. Ja haluaisimme nyt vielä rohkaista toiselle kilpailukierrokselle. Se tulee tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Hankekilpailu siis ihmisoikeus puolustajille. Me haluaisimme ensinnäkin parempaa koordinaatiota eri järjestöjen välillä niin, että mitään porsareikiä ei olisi eritoten hätätilanteissa ja ja toiseksikin me haluaisimme enemmän paikallisjärjestöjä, ihmisoikeuspuolustajajärjestöjä. Ihan siitäkin syystä, että täällä jo todettiin, että me tarvitsemme mahdollisimman paljon tietoa, mahdollisimman paljon tietoa kentältä ja mahdollisimman hyvää joustokykyä. Tämän lisäksi meillä on paikallinen, maakohtainen järjestelmä, jossa voidaan tukea ihmisoikeussuojelijaa ja sitten tällainen tavoite, jo, joiden tavoiteohjelmat, joissa e, ei tietoja voida luovuttaa, niin se luottamuksellisuustaso on erittäin tärkeä, koska henkilöitä saattaa, henkilöiden elämä saattaa olla vaarassa. Jos kokonaisuudessaan ajatellaan tässä nyt ihmisoikeuspuolustajia, niin kollegat tekivät tämän oikein selväksi ja espanjalainen ohjelma on tässä erittäin hyvä. Kysymys ei ole pelkästään auttamisesta paikallisesti, vaan kysymys on myös siitä, että voidaanko kiireellisessä hätätilanteessa tehdä jotain heti. Tässä toivoisin, että saisimme jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin avun koska tämä on sellainen asia, mitä komissio itse ei voi tehdä. Te tiedätte nämä turvakaupungit. Tämähän aloitettiin Tsekin puheenjohtajuuskaudella, mutta sen jälkeen tämä on hieman hyytynyt. Ja toinen on tämä visa, viisumikoodi ja Schengen, uusi viisumikoodi komissio hyvin vahvasti painosti sen puolesta, että voitaisiin saada tällaisia väliaikaisia viisumeita ihmisoikeustoimijoille. Mutta tässä hieman ajauduttiin ongelmiin jäsenvaltioiden kanssa käytävissä keskusteluissa. Ja kun tämä teksti nyt tulee parlamentin käsittelyn ymmärtä, ymmärtääkseni pian, siis uusi Schengenin viisumikoodisto, niin toivoisin, että parlamentin kanssa voitaisiin miettiä, miten tässä parhaiten päästäisiin eteenpäin. Johtopäätöksenä Rova Hautala, se mitä sanoitte Rova Ashtonille kuulemistilaisuudessa lä- näkyvyydestämme ja siitä, että aina mahdollisuuksien mukaan tavattaisiin ihmisoikeuspuolustajia niin, että heidän työssäkin saisi legitiimisyyttä, niin tämä pointti kyllä meni varmasti kotiin. On erittäin hyvä, että te olette kirjoittamassa tästä nyt mietintöä, koska se tulee keskittämään kaikkien huomioon tähän tilanteeseen. Minun täytyy nyt tunnustaa se, että me emme ole oikein täysin onnistuneet toteuttamaan tätä parlamentin vetoomusta erityisartiklaksi hätätilanteita varten. Meillä on nyt näitä hätätilanteita, me vastaamme tässä laskemme tässä kansalaisjärjestöjen varaan. Ekon kollegamme ovat maksimijoustoa asettaneet rahoitus- ja oikeudellisiin määräyksiin, niin että voitaisiin auttaa sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat kentällä niin, että ne voivat antaa aliurakointihankkeita tai antaa kentällä jopa suoraan käteistä eri toimiin, mutta resurssimme ovat varsin, mahdollisuutemme ovat varsin rajoittuneita. Me käytämme tässä siis tällä hetkellä kansalaisjärjestöjä. Meillä ei ole mitään suoria tukijärjestelmiä hätätilanteita varten päinvastoin kuin mitä Euroopan parlamentti olisi halunnut. Ja sitten rouva puheenjohtaja, teidän mietintönne, siihen vielä erään seikan toteaisin. Tämä tulee olemaan erittäin hyödyllistä ja Espanja tulee myös tähän puuttumaan puheenjohtajuuskaudellansa. Meidän täytyy keskittyä olosuhteisiin, joka on, ja ympäristön se on hyvin vihamielinen nyt ihmisoikeuspuolustajia vastaan. Meillä on tässä Välimeren maita, niissä on paljon kansalaisjärjestöjä, ei pelkästään ää, poliittisia, vaan taloudellisia ja muita kansalaisjärjestöjä. Täytyy miettiä, millä tavalla nämä voivat vastata sitten velvoitteisiinsa. There Kiitoksia Arno. Näen, että tässä on aika monia kohtia, joissa toimijoiden välistä yhteyttä me voidaan parantaa. Erityisesti nyt, kun Lissabonin sopimus antaa meille enemmän voimaa ihmisoikeuspolitiikkamme ja se täytyy täysimääräisesti toimeenpanna. Ehdotan, että nyt otamme kaksi puhujan vierasta tähän peräkkäin ja sen jälkeen tästä kokonaisuudesta keskustelu niille tekemässä mihin voisimme keskittyä. Nyt haluaisin pyytää, että Mary Laura, Lole, Frontlinein johtaja, pitäisi puheenvuoron ja Frontlinein varoitukset ovat hyvin tunnettuja ja usein aiheuttavat myös reagoinnin. Kiitoksia, että että kutsuitte meidät osallistumaan tänään. Ne, jotka eivät tunne frontlineissa niin sanon muutaman sanan. 2001 perustettiin Frontline, jotta voisimme käytännöllisesti ja nopeaa tukea tarjota ihmisoikeuspuolustajille, jotka vaarassa ovat. Nähdään, että ihmisoikeus puolustajat ovat tällaisia muutoksen agentteja paikan päällä ja sen vuoksi he, heitä vainotaan ja aina tehokkaasti. sloganimme on, että että suojellaan yhtä ja annetaan voimaa tuhansille. Ohjelma on keskittynyt itse ihmisoikeuspuolustajien omista kertomuksista, mitä, he ovat, mitä varja heillä on. Sama koskee poliittisia kulttuurisia oikeuksia, naisten oikeuksia, seksuaalisten vähemmistön puolustajia. Sitten kapasiteettien rakentaminen ja henkilökohtainen riskiarvio, ja tietoturvallisuus ovat tärkeitä. Tietysti kansainvälisten järjestöjen puitteissa, mutta myös kahdenvälisesti hallitusten kanssa. Meillä on suuri ohjelma ihmisoikeuspuolustajien tarpeille, jotka haavoittuvassa asemassa olevat. Ja sitten kahden viikon päästä meillä on viides Dublinin foorumi Dublinissa, jossa on 110 ihmisoikeuspuolustajaa haavoittuvassa asemassa olevaa 90 maasta. Haasteet. Useimmat on jo mainittu, mutta on hyvä toistaa, että ihmisoikeuspuolustajien tila on, tilanne on heikkenemässä, tai heillä ei ole tila ollenkaan. Monissa maissa on sekä valtio- että ei-valtiollisilta toimintoilta painostusta ja he joutuvat erityisesti turvallisuuden puitteissa kohteeksi ja tämän terroristisodan puitteissa tietysti sitäkin helpompaa. Tietysti kaikki anglisjärjestölait on otettu käyttöön, että voitaisiin tehdä mahdottomaksi ihmisoikeuspuolustajille legitimiä työtään toteuttaa. Näemme, että heitä, heihin kohdistuu hyökkäyksiä pelkästään ei-valtiollisilta toimijoilta ja hallitusten taholta, vaan myös tällaiset militantit sosiaaliryhmät ja suuret eh, liikeyritykset, korruptiovastaiset ihmiset, Tietysti seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeuksien puolustajat ovat tässä mainittu. Heillä on haasteita myös rahoituksessa, koska hallitukset yritetään rahoitusta estää ja heillä on rajoitettu pääsy teknologiaa käyttämään, joka tietysti tekisi heidän kommunikaatiosta varmempaa. Ja tietysti täytyy ymmärtää kansainväliset ja alueelliset mekanismit ihmisoikeuspuolustajien puolustamiseksi, mukaan lukien nämä suuntaviivat, ja niin sitten vähäisesti tunnistetaan se rooli, joka äh, tällaisilla kehitysvirastoilla pitäisi olla heidän suojelemisessaan erityisesti, jos puhutaan siitä, että mikä on rahoitusohjelma paikallisella tasolla. Ihmisoikeuspuolustajat ovat sanoneet, että prioriteettinsa ovat lyhyellä aikavälillä tarve nopean ja joustavaan kansainväliseen poliittiseen toimintaan, kun on välitön vaara – Keskipitkällä aikavälillä tarve vahventaa ennaltaehkäiseviä toimia ja kapasiteettien rakentamista ja pitkällä aikavälillä sitten koordinoidumpaa toimintaa kansainvälisten toimijoiden kesken heidän suojelemisekseen. EUn suhteen tunnustamme tämän edistyksen, joka on tehty suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen, mutta on olennaista, että EU, kun se arvioi omaa ulkopolitiikkansa arkkitehtuuri Lissabonin sopimuksen puitteissa, ihmisoikeuksien puolustajien puolustaminen systemaattisesti toistetaan ja henkilökohtaisista sitoumuksista siirrytään osaksi työkuvausta. Ihmisoikeuspuolustajat eivät koskaan ole suojeltuja, ellei se ole osa tätä työnkuvausta eikä kannata käyttää aika energiaa laatia asiakirjoja ihmisoikeuspuolustajista ja siitä, mitä pitäisi tehdä ja keskustella dialogeista ja lausekkeista, jos ei ole pyrkimystä ja poliittista tahtoa panna niitä myös toimeen. Ihmisoikeuspuolustajia täytyy aktiivisesti tukea paikallisviranomaisten puolelta julkisesti ja johdonmukaisesti oikeudenkäyntejä seurata, tuoda niille näkyvyyttä. Sakharov-palkinto, josta puhuttiin esimerkiksi, se oli tarkoitus, sillä oli suuri merkitys hänen vaimolleen, jonka kanssa olen eh, esimerkiksi kotiaristinsa kanssa hän, hänen oli yhteydessä. Ja ne ovat siis hyvin tärkeitä asioita. Eh, esimerkiksi irlantilainen meppi tuli Tunisiaan kun siellä oli ja nälkälakossa. Tarvitaan systemaattista palautetta ja toimia EU-tasolla ihmisoikeuspuolustajista suuntaviivoissa itse asiassa lukee, jos toimeen ryhdytään EUn puolesta, eu lähetystön pitäisi tarjota palautetta ihmisoikeuspuolustajille ja heidän perheilleen. Kun palautetta saadaan EUlta tapauksista, jotka kansajärjestöt ovat ottaneet esille, se on edelleen haaste, joka pitäisi kohdata epäbyrokraattisella tavalla. Ihmisoikeuspuolustajilla pitäisi olla aito mukanaolo siinä, kun arvioiden ja laaditaan paikallista strategiaa niin, että mukaanottava metodologia olisi todellinen eikä mitään kosmetiikkaa. Täytyy olla säännöllisiä tapaamisia ihmisoikeuspuolustajien ja EU-viranomaisten välillä, jotta tämä voidaan saavuttaa. Ja todellakin odotamme näitä tuloksia Espanjan puheenjohtamaan pyrkimyksistä ohjelmassaan. Paikalliset strategiat pitäisi hyväksyä niin monissa kolmessa maissa kuin mahdollista ja ma- asianmukaisesti implementoida. Maallista pitäisi tehdä julkiseksi ja paikallisten strategioiden sisältö pitäisi jakaa ihmisoikeuspuolustajien organisaatioiden kanssa, jotka tekevät heidän kanssaan ja heidän puolestaan työtä. Ja ulkoasioiden yksikön puitteissa nämä koordinaatiokeskukset ihmisoikeuspuolustajille ja haavoittamassa olevat jos ne olisivat se auttaisi. Ihmisoikeus, se auttaisi, että ihmisoikeuspuolustajat voisivat yksilöiden EU tällaisena tärkeänä toimijana, joka voi antaa heille praktista tukea. Kun otetaan huomioon ydinarvot EU:ssa, joita todellakin tarvitaan, niin se voisi parantaa tätä. Can you just be... Anteeksi, Lola, voisitteko puhua hieman eh, hitaammin? Täällä on hyvä tulkkaus, mutta silläkin on rajansa. Miten nopeasti voi puhua? <laughs> um, so, uh, uh, sorry, I'll just repeat that. Niin, pahoittelen, äh, toistan tämän viimeisen. Euroopan ulkoisten toimien yksikön puitteissa tällaisen koordinaatiokeskuksen nimittäminen auttaisi sitä, että ihmisoikeuspuolesta voisivat yksilöiden EUn erityisen tärkeänä toiminnan, joka voi antaa heille käytännöllistä tukea sopusoinnussa EUn ydinarvojen kanssa ja annetaan näille arvoille, se antaisi näille arvoille enemmän näkyvyyttä. Ja tämä pitäisi olla osa työnkuvausta, koulutusmetodeja, prosessia, jotta voitaisiin varmistaa, että ihmisoikeuspuolustajien asiat siirtyy henkilökohtaisen sitoumuksen asiasta institutionaaliseksi sitoumukseksi. EUn täytyy ottaa tämä viisumiasia vakavammin ihmisoikeuspuolustajien asian äh, osalta, jotta näitä ei voida asuttaa uudelleen, sijoittaa uudelleen näitä ihmisoikeuspuolustajia. Irlannissa tällainen järjestelmä on pakolaisasemaa ihmisoikeuspuolesta eivät ole hakeneet. He haluavat pysyä omassa maassaan, mutta samaan aikaan he tarvitsevat sitä, että aika ajoin heidän täytyy päästä maahan, jos he ovat erityisessä suuressa vaarassa. Sitten tällaisia suojapaikkakaupunkeja, tähän on jo käsitelty. Tätä Tsekki puheenjohtajamaana tuki mikä pitäisi olla erinomainen aloite. Minulla on tiettyä kokemusta, jota voin josta voin kysymysten jälkeen kertoa. Thank you, Mrs. Lawler. Yes, please. Kiitoksia. Ja todellakin kertokaa meille ihmeessä lisää kokemuksista näistä turvakaupungeista. Sitten tulemme puhujalistallamme hyvin hyvän kohtaan. Hän on vi- ja tässä on herra Helge Lunde viimeisenä puhujana ja hän, hän on kansainvälisen turvakaupunkiverkoston johtaja ja herra Lunde tulee meille myös näyttämään muutamia kuvia tuonne, joten meillä on hieman erilainen esitys nyt edessämme. Herra Lunde, teidät on keski... kutsuttu tänne, koska teidän järjestönne kiinnittää eri erityishuomiota kirjailijoihin ja toimittajiin ja järjestöihin, jotka puolustavat vapaata ilmaisua ja luovan työn vapautta. Joten suurella mielenkiinnolla kuuntelemme teidän esitystänne. Thank you very much for the invitation for... Kiitokset kutsu, kutsusta. Kiitoksia, että ICORN kutsuttiin tänne parlamentin kuulemiseen tänään yhdessä kollegani kanssa iCornista, joka keskustelussa myöhemmin tulee sitten myös puhumaan. Yksi syy, minkä vuoksi meidät tänne kutsuttiin, on se, että me voimme olla ikään kuin esimerkki. Tämä ajatus turvakaupungeista on syntynyt, niin kuin täällä jo monen otteeseen on tuotu esille, ICORN on esimerkki järjestö siitä, millä tavalla kenties voidaan vastaavia verkostoja luoda. Mielestäni ICORN on myöskin todellakin käyttökelpoinen väline Euroopan komissiolle ja monille muille yhteistyön tekijöille näissä puitteissa, joissa tänä päivänä liikumme, niin että me voimme yhdessä vahvistaa tätä aloitetta, jonka olemme panneet käyttäjiin mutta jotta näin voisi tapahtua, haluaisin kertoa teille hieman järjestöstämme. Järjestömme aloitti toimintansa vuonna 2006 ja aloitte turvakaupunki tai verkosto Tämä tuli 90-luvun alussa Salman Rustin aloitteesta hän kutsui koolle tällaisen kansainvälisen kirjailijoiden parlamentin. Ja sen kautta sitten tuli tämä kansainvälinen turvakaupunkiverkosto. Oma kaupunkini Stavanger oli yksi ensimmäisistä jäsenistä tässä ja nyt meillä on 25 jopa 30 kaupunkia, jotka ovat mukana verkostossa ja haluavat suojella vainottuja kirjailijoita Tämä verkosto ei toiminut kuitenkaan erityisen hyvin. Pääpaikka oli Pariisissa, mutta vuonna 2004 tämä verkosto sitten romahti. Silloin me ryhdyimme aloitteeseen Norjasta, Stavangerista käsin yhdessä kansainvälisen PEN-järjestön kanssa niin, että jälleen polkaisimme käytiin tämän verkoston ja tänä päivänä meillä on 27 tällaista turvasatamaa Euroopassa. Suurin osa jäsenkaupungeistamme on Euroopassa, mutta olemme ryhtyneet levittämään tätä verkostoa muuallekin. Miami, Mexico City ovat nyt myös mukana ja työskentelemme myös monissa muissa maailman kaupungeissa. Ketä ICON sitten palvelee? Ensinnäkin vainottuja kirjailijoita me, halu, me emme halunneet mitään hirvittävän selvää kriteeriä, joten kirjailija on määritelty laajasti. Sanomme, että kirjailija, jonka jäsen valtio voi kutsua tässä. Ensinnäkin tämän henkilön täytyy olla kirjailija. Ja näiden kirjailijan joukossa voi olla novellisteja, näytelmäkirjailijoita, editoreita, toimittajia, sarjakuvapiirtäjiä, kääntäjiä, julkaisijoita. Me emme voi kaikkea sanoa, että joka ikinen kirjailija on ihmisoikeuspuolustaja, mutta hyvin suuri määrä niistä kirjailijoista, joiden kanssa me teemme yhteistyötä, jotka hakevat paikaa Arkon jäsenyyskaupungissa he tekevät työtä hyvin usein omien kollegojensa ihmisoikeuksien suojelemiseksi. Heitä tai heidän kollegojaan vainotaan vain sen vuoksi, että he perusihmisoikeuksia haluavat edistää. Meillä on kirjailijoita Afrikasta, Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta, mutta mm, varsin monia kirjailijoita myös Euroopasta – Jäsenkaupungeissamme on kirjailijoita nyt äh, Serbiasta, Venäjältä, Tsetseniasta, Georgiasta, Valko-Venäjältä ja Moldovasta. Joten tässä ei ole kysymys vain tällaista tärkeistä jäsenkaupungeista Euroopassa, vainoja, ilmaisuvapausrikkomuksia tapahtuu hyvinkin lähellä kotiamme. Kuten sanoin, aloitimme toimemme vuonna 2006 ja nyt on vuosi 2010 meneillään. Edessämme on paljon haasteita. Me rekrytoimme uusia jäsenkaupunkeja ja kansainvälisen PEN-järjestön mukaisesti nyt on noin 6-700 kirjailijaa vähintään vainon alla, joten me tarvitsemme uusia jäsenkaupunkeja niin, että me voimme tarjota useammalle kirjailijalle turvapaikan. Tämä on yksi perusvaatimuksista, joka meillä tänä päivänä on kuulemisen aikana ja sen jälkeen haluaisimme olla yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka tietävät tällaisia kaupunkeja, jotka haluaisivat liittyä. Yhä useammat kirjailijat ja ihmisoikeuspuolustajat tuntevat nyt ICORNin. Me olemme nostaneet ihmisten tietoisuutta ja meidän näkyvyyttämme, mutta tämän tuon tänään yhä esille. Tässä me tarvitsemme nyt panoksia muilta. Jos te tunnette henkilöitä, jotka vastaisivat kriteerejämme, niin kertokaa meille. Koska kuten näette täältä hakemuksesta, tältä kansioista, ja tämä hakemus, joka kirjailijoilla täytyy täyttää. Jos tunnette tällaisia mahdollisia hakijoita, niin kertokaa meille. Ja sitten yksi perusseikka, joka tänään on jo usean otteeseen mainittu, kun kirjailija Irakissa tai Iranissa tai Zimbabwessa tai valko joutuu vainon kohteeksi, niin tietysti on tärkeää saada tämä henkilö ulos tuolta maasta. Meillä ei ole tällaista toimintaa varten mitään suuria resursseja. Me olemme nyt luomassa hätärahastoa niin, että voisimme tehdä joitakin perustrategisia operaatioita tällaisten toimien toteuttamiseksi, mutta usein tässä ongelmia on. Usein kirjailija joutuu välittömästi pakenemaan kautta kulkumaan kautta ja sitten saattaa olla hyvinkin hankalaa saada tällainen henkilö yhteen jäsen kaupungeistamme, jonne sitten kirjailija voi asettua. Ja tähän liittyy vahvasti myös se, että millä tavalla kirjailijat saadaan kaupunkeihin. Suurin osa näistä kaupungeista on siis Euroopassa ja hyvin voimakkaasti teemme nyt työtä sen eteen, että vainotut kirjailijat ja ihmisoikeus toimijat saadaan Eurooppaan ja näihin jäsenkaupunkeihin, jotka ovat heidät kutsuneet. Joten haluamme todella tehdä yhteistyötä teidän kanssanne ja järjestöjen kanssa, Euroopan parlamentin kanssa, niin että me löytää parempia työtapoja ja parantaa esimerkiksi kiireellisten viisumien saamista. Me teemme jo tämän asian osalta Euroopan neuvoston pakolaisosaston kanssa yhteistyötä. ICORN on pitkäaikaisen suojelun verkosto. Kirjailijat tulevat yleensä näihin turvakaupunkeihin kahdeksi vuodeksi, joskus kenties vain yhdeksi vuodeksi tai kahdeksi, mutta toisinaan he jäävät sitten lopullisesti. Meillä on varsin monissa maissa jäsenkaupunkeja. Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Meksikossa, Belgiassa, Norjassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa, Alankomaissa ja Tanskassakin. Eri jäsenvaltioissa joissa eh, kaupungeissa, kaupungit toimivat eri tavalla. Niillä on erilaisia vastaanottotapoja ja erilaisia määräyksiä siitä, miten pitkään kirjailijat voivat oleskella tuolla kaupungissa. Tämä on oma osa, omalta osaltaan haaste, mutta toisaalta se on myös mahdollisuus, koska kirjailijoilla on hyvin erilaisia tarpeita. Ja ICORNin hallintokeskuksen tehtävänä on löytää sopiva kaupunki tietylle kirjailijoille, kirjailijalle. Me teemme paljon työtä varmistaaksemme sen, että kirjailijat, jotka hakevat turva kaupunkipaikkaa, että he sellaisen löytävät ja että nämä kaupungit voivat käyttää tässä resursseja. Haluaisin vielä mainita erään seikan. Jäsen, kaupungit, ne luovat omat resurssinsa. No mitä nyt 27, pian on 35. Tässä tarvitaan paljon resursseja ja paljon energiaa ja pätevyyttä jäsen kaupungeissa myös. Aloitimme toimintamme siis vasta vuonna 2006 ja olemme jo nähneet, että tätä verkostoa kannattaa todella rakentaa, koska kun oikeat järjestöt ja kaupungit ja henkilöt saadaan identifioitua, niin tämä on todella inspiroivaa työtä. Tämä viesti on meille kantautunut näistä kaupungeista ja tämän olemme myös kokeneet, kun olemme pyörittäneet tätä verkostoa. Tätä todella kannattaa tehdä ja nämä kaupungit saavat hyvin paljon takaisin monella eri tavalla näiltä kirjailijoiltakin. Voin kenties myöhemmin kertoa teille, millä tavalla nämä kirjailijat ja ihmisoikeustoimijat antavat paljon inspiraatiota ja ikään kuin maksavat takaisin näille kaupungeille, jotka ovat ne, heidät ottaneet vastaan. Uh, Kiitoksia tästä herra Lunde. Ja kuulimme ehdotuksenne, että eri metodeja, yhteistyömetodeja täytyy etsiä nyt pyydetyt alustukset on pidetty ja haluaisin avata keskustelun, jotta jäsenet voivat esittää ehdotuksiaan ja kysymyksiään. Ja tämän aamulla pystyn laatimaan mietintöäni tämän työasiakirjan perusteella, joten pyydän ehdotuksia. ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, haluaisin vain mainita, että olemme kuulleet, että ihmisoikeuspuolustajien tilanne on heikkenemässä. Ainakin kaksi kolme ihmistä tämä mainitsi. Tämä on hyvin suuri huolenaihe meille tietysti kaikille. Joten ihmisoikeuspuolustajien tilanne on ehkä kertoo jostain sellaisesta mitä on tapahtumassa globaalisesti ihmisoikeuspolitiikassa? Ja olen saattanut lukea, että Vietnam on nyt sellainen maa, joka on tuominut journalisteja ja muita ihmisoikeusaktivisteja hyvin pitkiin vankilatuomioihin. Ja pelkäänpä, että täytyy tehdä se johtopäätös, että tässä saattaa olla Kiinan vaikutusta, ja jos tämä Kiinan vaikutus on Aasiassa ja planeetallamme, niin sitten todellakin täytyy olla huolissaan, koska talousintressit ovat jälleen menossa etusijalle. Olemme kuulleet monia asioita siitä, miten koordinaatio näiden päätoimijoiden välillä ja kunkin toimijan välillä täytyy olla paljon parempaa. Fokusointi ja koordinointi ovat nämä avainsanat olleet. Kuulemme myös, jota Rova Toothan tämän taisi sanoa, eikö niin, että välineet, joilla ihmisoikeuspuolustajia voidaan painostaa, ne ovat tulleet hienovaraisemmiksi. Tätä voisi, tästä voisimme ehkä kuulla enemmänkin. Tästä voisi saada enemmän konkreettista tietoa, mitä se tarkoittaa. Voin uskoa, että uusi tietotekniikka on osa tätä hienovaraistumista valitettavasti. Viisumit. Monet teistä mainitsitte, että täytyy viisumien parista tehdä työtä. Kiitoksia Rova Arno siitä, että muistutitte, että parlamentilla on nyt sitten Schengenin viisumikoodissa uusi väline, jota en olikin katsonut niin lä- lä- tarkasti vielä, mutta niin teemme kenttämissiot myös siellä paikan päällä. Mielestäni on hyvin hyödyllistä ja oman energian käyttöni kannalta aika pieni panos siihen menee, pinosenergia niin menee, mutta haluaisin, siis olen vierailut täällä ihmisoikeuspuolustelun vankilassa ja tätä haluaisin tehdä edelleen, koska se on toivon merkki ihmisille, jotka kaukaisella alueella, syrjäisellä asuilla erityisesti asuvat. Ja sitten EU-lähetystöjen delegaatioiden rooli otettiin esille. Tässä tullaan siihen pääkysymykseen, jota olemme käsitelleet, että miten paremmin voidaan panna toimeen nämä erittäin hyvät suuntaviivat ihmisoikeuspuolustajien osalta EU-ssa, jotka viimeksi päivitettiin vuonna 2008. Joten todellakin paljolti on kyse toimeenpanosta. Ja Rova Lawler painotti sitä, että ihmisoikeuspuolustajia, heidän tapauksensa täytyy olla osa näitä työkuvauksia ja strategioita, että ihan liian usein puolustajat ovat ihan onnekkaita, jos lähetystön, lähet, lähetystön suurlähettiläs on ähm, nimetty heille ja ei ole pelkoa kriittisiä, eikä pelkää kriittisiä ministeriöitä sillä tavalla, joten systematisointia täytyy tehdä rahoitus. Tämä demokratia- ja ihmisoikeuksien eurooppalainen väline, kiitoksia, että mainitsitte sen. Sitten Tsekin aloite, joka ikoniin liittyy, ja sitten nämä suojapaikkakaupunki verkosto-ohjelma. Miten voidaan kaupunkia rohkaista siihen, että ottaisivat tähän osaa? Tässä pyydetään muita mukaan ja toivottavasti tässä voidaan auttaa vaikka parlamenttina, emme tietysti edusta kaupunkeja, mutta meillä tietysti kaikilla on omat yhteytemme kuntiin, jotka näin voisivat osallistua. Ja nyt haluaisin pyytää jäseniä pitämään puheenvuoroja. Herra on teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni olisi vierailemme komission jäsenen kuulemistilaisuuksissa tämä hiljaisen diplomatian asia tuli esille monta kertaa eri keskusteluissa. Eri komission jäsenet antoivat eri vastauksia. Jotkut heistä olivat aika kiinnostuneita. Mielestäni hiljainen diplomatia voi olla hyvin tehokas väline, jos sitä käytetään oikein. Ja vaikka se onkin hiljaista, niin se voidaan tuntea kovin vahvana ja, ja toisaalta siinä voisi olla myös veruke olla tekemättä mitään. Teillä varmasti on käytännön kokemusta omilla toiminta-alueillanne näistä asioista, joten mielenkiinnolla kuulisin näkemyksenne, ajatuksenne, jos niistä voidaan jotain oppia. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kukan. Kiitoksia, herra Kukan. Seuraavana Rova Lochbieler. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia erinomaisista alustuksista ja se muistuttaa minua siitä, miten tärkeää työtä ihmisoikeuspuolustajat tekevät, jotta saadaan ihmisoikeusasioissa parannuksia aikaan paikan päällä. Joten tämä ihmisryhmä on hyvin tärkeä ja että se saa huomiomme ja suojelumme. Monet teistä painotitte sitä, että tämä kehitys on kulkemassa ihmisoikeuspuolustajia vastaan. Se on huolestuttavaa, kuten Terova pojat teitte, niin minäkin mietintö valiokunnaltamme, niin siinä pitäisi katsoa näitä eri kansallisia lakeja, joilla kansalaisjärjestöjen työtä estetään, kun nämä välineet tulevat ihan hienojakoisemmiksi, kuten mainittiin. Sitten erityinen kysymys Espanjan puheenjohtajamaalle. Sanoitte, että että puhutaanko tästä ihmisoikeusvirasta pysyvästi vai, vai puheenjohtajakauden ajan. Espanja ja Irlanti ovat ainoat maat, jotka antavat ihmisoikeuspuolustajille suojelua viisumeita antamalla. Ja tätä pitäisi painottaa kaikille jäsenvaltioille, että tätä hyvää esimerkkiä pitäisi noudattaa. Erilaisia hankkeita on ihmisoikeus ja demokratia rahoitusvälineessä ja neljäs helmikuuta on kokousissa tästä kuullaan enemmän. Jos teillä jotain, Rova Lohler esimerkiksi, jos teillä jotain lisättävää, te mainitsitte tämän, niin mitä meidän pitäisi tietää tästä. Onko teillä joitakin ehdotuksia, olisi hyvä niistä kuulla. Uh, thank you very much, Mrs. Kiitoksia, Rova Lohler. Mielenkiintoisesta näkökohdasta, ja täytyy mainita, että Kinga Gaalin oh-, ohella Rova Lohbiler on eurooppalaisen ihmisoikeus- ja demokratiavälineen rahoitusvälineen raportoi, e- esittelijä. Sitten herra Brodin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Minäkin haluaisin antaa oman panokseni tähän kuulemistilaisuuteen. Momento importante, interessante. Di... Eh, Tästä on mahdollisuus saada hyvin laaja käsitys kaikista aloitteista, miten, miten pyritään puolust- tukemaan ja auttamaan ja puolustamaan näitä ihmisoikeusaktivisteja. Meidän pitää ottaa huomioon se, että tästä pitäisi tulla prioriteettipolitiikka – EUn ulkosuhteissa ja EUn ulkosuhdepolitiikassa. Se on aika vaikea asia. kun me haluamme siis määritellä oman politiikkamme. Meidän pitää osoittaa hyvin selkeästi, annammeko prioriteetin kansainvälisille asioille ja missä määrin jäsenvaltiot pystyvät sitten ylläpitämään omia prioriteetteja. Energia, ähm, Mitä tulee energiaan, sit käytettävään energiaan tässä kysymyksessä? Tuota eh, tässä on mielestäni unohdettu Venäjän asenne ihmisoikeuskysymyksissä. Eli kyse on siis kaasun ja öljyn toimituksesta, ostamisesta. Ja kyse myös siitä, että kenellä on oikeus pääsy luonnonvaroihin. Siitä tulee keskeinen opinkappale. Se, mutta se liittyy kiinteästi ihmisoikeuskysymyksiin. Kiina ja Afrikka ovat myös hyviä esimerkkejä siitä, samaisesta aiheesta tai aihepiiristä. Minä haluaisin myös tuoda esille yhden asian. Mitä tulee sitten ihmisoikeusaktivistien puolustamisen oikeutukseen ja mitkä ovat ne hyvät syyt? Addirittura superiore Della, eh... Tässä on kyse siitä, miten hahmotamme ja miellämme asiat. E quindi in qualche modo noi dobbiamo koska tässä tulee joskus semmoinen tunne, että kansalliset edut ja asiat ja prioriteetit menevät edelle. Di essere, Meidän pitäisi pystyä synnyttämään sellaisia politiikkoja, että olisimme yhteneväisiä, kun haluamme tukea näitä ihmisoikeusaktivisteja eri sektoreilla, eri tahoilla. Meidän täytyy puolustaa näitä aktivisteja yhteneväisten toimenpiteiden muodossa. Eli meidän, mutta olemmeko me pyrkineet nyt hoitamaan vain oireita – emmekä ole itse puuttuneet todella siihen, mikä on taudin perussyy. Ja kun puhutaan kansainvälisistä suhteista, niin kyllä meidän pitäisi pystyä löytämään ratkaisu siihen ongelman perussyyhyn. Täällä puhutaan paljon myös kasvihuone kasvihuonekaasusta, päästöistä. Puhutaan paljon asioista maailmanlaajuisesti, joista halutaan päättää ja säätää lakeja, jos sen maailmanlaajuisesti, niin ainakin Euroopan laajuisesti. Niin kyllä meidänkin pitäisi pystyä luomaan laatimaan kauaskantoista politiikkaa. Eli meidän pitäisi pystyä hallinnoimaan pitkällä aikavälillä näitä inhimillisiä resursseja. Ja todella mm, pureutua siihen missä se ongelman perussyy on, yrittää löytää se. E, ja pitäisi päästä yli kansallisvaltioiden päähänpinttymästä siitä, mikä on kunkin valtion suvereniteetti. Mehän olemme jo pystyneet vähän muuttamaan kurssia tässä kysymyksessä Euroopassa. Eli kyllä meidän pitäisi pystyä löytämään yhteneväisempi ulko, ulkopolitiikka. Thank you very much. I think it's... Kiitoksia kovasti. Mielestäni on kovinkin tarpeen, että keskustelemme siitä, miten tällainen johdonmukaisempi ja yhtenäisempi ulkopolitiikka voidaan saada aikaan lopultakin. Viime vuosilta on hyvin surullisia esimerkkejä. Minä esimerkiksi seurasin hyvin tarkkaan sitä, miten jäsenvaltiot suhtautuivat Chechenian sodan kysymykseen. Ja siellä oli hyvin vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja sotarikoksia, ja on selkeää, että fasaadin takana jotkut jäsenvaltiot estivät minkään järkevän vastauksen ei oltu, ja tämä pitäisi loppua nyt, ja YUTPssä parlamentirille voi olla se, että lisätään tätä avoimuutta, että kun katsotaan tätä outoa tilannetta, että kun jäsenvaltiot eivät ole itsekkäistä usein politiikoista vastuussa julkisuudessa, niin nyt herra Protasiivisille haluaisin antaa puheenvuoron. Uh, thank you very much, Madam Chair. And, uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Aloittaisin viittaamalla näihin näkökohtiin, jotka herra Kukaan, herra Prodi ja itse otitte esille, että on totta, että politiikassamme, ei pelkästään EU-ssa, vaan kaikissa demokraattisissa kansainvälisissä järjestöissä, politiikka näyttää olevan hyvin tehotonta toimeenpanon osalta. Sopimukset, yleissopimukset, jotka jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet – ei pelkästään kaukana demokraattisista hallituksistamme keskisessä Afrikassa, Etelä-Amerikassa tai missä tahansa, vaan on myös valtiot, jotka ovat ihan Euroopan sydämessä, valko -Venäjä tai Venäjä. Olen myös huolestunut siitä, että kun on tämä hiljaisen diplomatian käsite, jonka Rovaston otti esille. Toivon, että se ei johda siihen, että ollaan hiljaa silloin, kun ihmisoikeuksia loukataan maissa, joiden kanssa EU tekee yhteistyötä tai haluaa tehdä yhteistyötä. Tämä ei ole pelkästään EUn ongelma, vaan myös muiden kansainvälisten järjestöjen ongelma. Ja sen vuoksi kun on näitä Etyjin edustajia, joka on ainoa kansainvälinen järjestö, johon valko kuuluu. Ja että myöskin on YK edustaja. Ihmisoikeuspuolustajan raportoijan edustaja siellä, niin haluaisin kiinnittää huomioon, koska niin ei tämä ole siitä kyse, että te olisi tietoisia näiden ihmisoikeuspuolustajien järjestöjen tilanteesta, jotka valokkaveneillä toimivat, mutta haluaisin kiinnittää huomioon että ihan vain kahteen esimerkkiin. Toinen koskee Viasna-järjestöä, joka on kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen liiton jäsen – ja puheenjohtaja on sen kansainvälisen järjestön varapuheenjohtaja tai jäsen. Mutta järjestölle on, järjestötä on kielletty mahdollisuus vapaasti ja laillisesti toimia valko -Venäjällä. Ja se on ihan hämmästyttävää, koska ei ole mitään syytä valko lain mukaan hylätä laillista asemaa tälle järjestölle, mutta niin on tehty. Ja Tämän maan viranomaiset ovat sen tehneet ja maa on Etyjin jäsen ja YK on myös. Toinen asia koskee valko Helsingin komiteaa, joka tietysti myöskin on erikoistunut ihmisoikeuskysymyksiin, ja sitä, sitä usein kuullaan eu ihmisoikeusneuvostossa ja tämä järjestö. Voisin sanoa, sit sen tut, toimia tutkitaan rahoituksen osalta valko viranomaiset sitä tekevät ja siinä tietysti tarkoituksena on rajoittaa sen kykyä toimia vastuullisesti siinä maassa. Joten hyvin hienovaraista, mutta, mutta kuitenkin eräänlainen tapa häiritä ihmisoikeuspuolustajia Euroopan maassa – joka haluaa olla, sanotaan nyt sitten itäisessä kumppanuudessa EUn kanssa tasaveroinen kumppani myöskin. Joten sen vuoksi tämä on hyvin surullinen ja katkera asia. Ja sitten kun on tämä Espanjan puheenjohtaja täällä paikalla, ja kun on tämä koordinaatiokeskus, ja sieltä edustaja, niin haluaisin kiinnittää huomiota tilanteeseen etnisten vähemmistöjen osalta valko Puolalainen etninen siis Puolalaisten liitto on siellä suuri vähemmistöjen edustaja. Ihan viime viikolla äskettäin satoja ihmisiä pidätettiin vain sen vuoksi, että he halusivat vara, siis puheenjohtajansa kanssa tavata pienessä kaupungissa siellä. Eikä tätä voida hyväksyä. Ja se vähemmistöllä pitäisi olla oikeutensa kaikkialla, erityisesti maassa, joka on Euroopassa, joka haluaa eurooppalainen maa. Eikä väliä sillä, että minkälainen vähemmistö. Oli sitten seksuaalinen, uskonnollinen tai etninen vähemmistö. Vähemmistöt pitäisi olla ehdottomasti samat oikeudet. Ja haluaisin kiinnittää huomiota tähän tilanteeseen ja pyytäisin teitä Espanjana, Espanjalta puheenjohtajamaana pyytäisin väliintuloa. Eh, Kiitokset teille, herra Vatuskiewicz toitte myös esille yhden käytännön tapauksen. Joten tämä on osoitus meidän tahdostamme tehdä yhteistyötä ja koordinoida asioita. Herra Potosiewicz on myös Valko-Venäjän parlamentaarisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja mainitsisin tässä, että meidän pitäisi hieman puhua yhteisten parlamentaaristen valiokuntien roolista, koska ne ovat erittäin tärkeä kanava toimia niin tässä nyt ei ollut kysymys tällaisesta yhteisestä parlamentaarisesta elimestä, vaan tämä on toinen elin. No, mutta te tiedätte, niin kuin muutkin, mistä minä halusin puhua. No, kiitokset teille. Ja sitten alivaliokunnan varapuheenjohtaja herra kasakka. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз също искам да поздравя нашите докладчици, нашите гости,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 otatte, otitte tässä kansainväliset kauppasopimukset ja järjestelyt ja niiden suhteen ihmisoikeuskysymyksiin esille. Olen tietoinen siitä, että alivaliokunnalla on mahdollisuus laatia AFETin ulkoasianvaliokunnan mietintöön lausunto ja kansainvälisen kaupan mietintö, valiokunnan mietintöön lausunto ihmisoikeuksista, ympäristö ja oliko kysymys työlainsäädäntöhuolista kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Ja palaammehan silloin myös tähän kysymykseen, mutta voitte antaa meille hieman tässäkin osviittaa nyt sitten. Ja näin päästiin tässä parlamentin jäsenten luettelun loppuun. Mutta meillä on nyt mahdollisuus onneksi tällainen lyhyempi toinen kierros kuulla vielä vierailijoilta. Ja kenties voitte kommentoida myös toistenne puheita. Tähän teille ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta. Haluaisin en tiedä, ensin antaa puheenvuoron Rova Mensorille, koska hänen täytyy lähteä aikaisemmin pois ja sitten me voisimme palata tähän puhejärjestykseen, jolla aloitimme Rova Toth ja niin edelleen. 3-4 minuuttia per henkilö varmaankin voimme antaa tässä. Varmasti tulemme teiltä saamaan vielä lisätietoja. Um, uh, regarding the, the question... Kiitoksia. Tämä kysymys, joka minulle esitettiin uh, tästä yhteyshenkilöstä, niin sanoisin, että ajatuksena on nimittää yhteishenkilö ja hänen mandaattinsa olisi vuoden pituinen hänet nimitettäisiin Euroopan unionin diplomaattisten edustustojen, diplomaattien joukosta. Hän olisi kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusaktivistien kontaktihenkilö. Hyvin usein kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeus puolustajat ovat ilmaisseet tarpeen sille, että hätätilanteissa pitäisi olla joku tietty henkilö, johon voitaisiin ottaa hyvin nopeasti yhteyttä. Mutta ei pelkästään hätätapauksissa, vaan tämä henkilö olisi, antaisi ikään kuin kasvot n e kansalaisjärjestöille ja ihmisoikeuspuolustajille ja hänellä olisi myös koordinaatiotehtävä. Päätökset tehtäisiin Äh, konsensuksella sen jälkeen, kun on kuultu kaikkia Euroopan unionin diplomaattisia edustustoja. Ja vuoden kuluttua ihannetilanteessa toinen eh, yhteyshenkilön nimitettäisiin ja hän sitten omat tehtävänsä näin taakanjako perusteella hoitaisi. Ja sitten toinen kysymys, joka esitettiin Espanjalle puheenjohtajavaltiona kollega, puolalaisen kollegamme toimesta, niin totesin tässä tälle henkilölle, että me panemme merkille sen, mitä täällä meille kerrottiin. Kiitoksia kovasti ja minun täytyy nyt valitettavasti todellakin lähteä. Vielä kerran kiitän teitä. Uh, Kiitoksia ja Espanjan kanssa pidämme yhteyttä edelleen, se on varma. Entäpä sitten Rova Toot, olkaa hyvä. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti te ja muut jäsenet ovat ottaneet esille kysymyksiä siitä, mitä tarkoitin hienovaraisimmilla keinoilla, että niitä käytetään ihmisoikeuspuolustajia vastaan. On monia näkökohtia tässä ilmiössä ja yksi on se, että se, että tätä suoraan, kuten aiemmin estettäisiin kansanjärjestöjen toimintaa, niin valtiot nyt tuppaavat ottamaan tällaista tois toissijaista lainsäädäntöä käyttöön, jotka ihmisoikeus toimia edistävät. Usein ihmisoikeudet tunnustetaan perustuslaissa, mutta sitten on toisista lainsäädäntöä, jotka koskevat liitty- ilmaisuvapautta, liittymisvapautta, kokoontumisvapautta. Niissä on taipumus ottaa erilainen lähestymistapa, joka vaikuttaa ihmisoikeuspuolustajien tilanteeseen. Toinen näkökohta on se, että hallitukset olemassa olevia lakeja käyttävät rajoittavammalla tavalla, mikä tarkoittaa, että ne ovat hyvin tiukkoja hallinnollisten määräysten täyttämisessä sekä verolaissa, rekisteröitymisessä ja niin edelleen. Ihmisoikeuspuolestia vastaan sitten yksi ulottuvuus tässä on vielä se, että tuomarikuntaa ja julkishallintoa käytetään valtiooperaatissa ihmisoikeuspuolesta vastaan ja ollaan tässä mielessä on ankarampi lähestymistapa. Syyttäjät ja poliisi ovat myös mukana siinä, että yhä useammin on tällaisia ratsioita ihmisen kanssa toimistoihin. Saatetaan materiaaleja, arkistoja takavarikoida. Tekninen, teknologinen näkökohta on myöskin tärkeä. Internetiä, internetliikennettä seurataan, sähköposteja, niiden viestintää seurataan. Sitten lyhyesti kysymys kansallisista laajeista ja niiden merkityksestä. Mielestäni tässä mielessä, mikä olisi tärkeää painottaa, on se, että EU pitäisi toimia ennen kuin näitä lakeja hyväksytään, mikä tarkoittaa, että kampanjoita pitäisi olla vahvaa. Silloin kun parlamentissa näistä laista keskustellaan, kuten on Ugandassa, nyt tätä homoseksuaalisia vastaista lakia, käsitellään, jolla voi olla vaikutuksia ihmisoikeusprotestien kannalta, mutta myöskin muissa maissa, kuten Etiopiassa, jossa kansalaisjärjestölaki hyväksyttiin, jolla on vaikutuksia. Sitten puolalaisia kysymyksiä valokko koskien lyhyesti ja mitä raportoja voi tehdä. Erityisraportoja on pyytänyt 2002 vuodesta lähtien valko tietoja neljä kertaa. Tämä on toistettu pyyntö ilman reagointia valko viranomaisten taholta. Raportoija on toiminut monissa tapauksissakin myöskin Helsingin komitean osalta, vieston osalta. Meillä on säännöllisiä tapa- tapaamisia valko kansallisjärjestön ystävien kanssa sekä Genevessä että muissa YK-foorumeilla yritämme pitää yhteydet yllä, mutta virallisen tahon kanssa se näyttää olevan mahdotonta tällä hetkellä. Thank you very much. Kiitoksia. Menemme sitten eteenpäin. Toivon, että Rova Ivacheva nyt antaa omat vastauksensa ja huomionsa meille. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Täällä tuotiin esille kysymys hiljaisemmasta mm, tai sitten julkisemmasta lähestymistavasta. No, luulenpa, että loppujen lopuksi kysymys on tehokkuudesta erityistapauksista. Muistetaanpa nyt nämä blokkaajat, jotka pidätettiin. Minä itse henkilökohtaisesti vierailin näiden pidätettyjen blokkaajien luona ja kysyin, oli, olivatko nämä julkiset lausumat auttaneet heitä vai vahingoittaneet heitä, koska koska kuulimme, että kun hallitus tässä oli ikään kuin työnnettynä nurkkaan, niin kenties se oli tässä vastata, vastentahtoisemmin kuin miten oli. Olisi ollut muuten, mutta pidätetyt olivat sitä mieltä, että todennäköisesti julkinen huomio oli auttanut heitä. Aikaisemmin vastaiset tilanteet johtivat siihen, että vankilatuomio oli noin neljä vuotta ja nyt nämä henkilöt saavat kahden ja puolen vuoden tuomiot. No tämä on hyvin hankala tilanne. Minä uskon, että julkinen huomio auttaa enemmän kuin mikään muu, mutta minä luulen, että tällainen yhdistelmä hiljaisesta ja julkisesta lähestymistavasta on paras, riippuen tietysti maasta, josta on kysymys. Hiljaisella emme tarkoita sitä, että ei tehtäisi mitään, oltaisiin aivan hitaa, hiljaa, aivan päinvastoin. Mitä valko tulee, niin minä kyllä tunnustan, että teille huolenne on aivan aiheutettuja. Odirilla on ohjelma, jolla tuetaan ennen kaikkea Valko-Venäjän ajattelijoita. Tämä on y- tässä on yksi seikka, jota en ehtinyt tuoda esille, eli haluaisimme tukea tällaista ihmisoikeustoimijoiden verkostoa he, tämä parantaisi heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan ja tämä myös parantaisi heidän välistään yhteistyötä. Meillä on Kaukasian alueella tällainen verkosto ja Keski-Aasiassa myös ja varmasti kansainvälisesti tällaisten voitaisiin oppia. Herra Potjasevic, kiitoksia siitä, että toitte nämä erityistapaukset esille. Minä o, kirjaan ne ylös. Me aina yritämme delegaatioiden kanssa nämä ottaa esille, mutta se ei välttämättä aina ole se kaikista tehokkainta. Teemme yhteistyötä liettualaisten ja puolalaisten kollegojen kanssa tämän asian osalta ja se on tietysti järkevämpää varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan tällä. Ja sitten se, että vastataan oireisiin eikä perussyihin olen aivan yhtä mieltä tässä. Me tarvitsemme kattavan strategian, johon liittyy apuohjelmia, jotka auttavat maata luomaan parempaa, edistyksellisempää lainsäädäntöä poliittisten puolueiden osalta, liittymisvapauksista, ilmaisuvapauksista. Se on paljon tehokkaampaa. Tässä luodaan sellaista pitkällä aikavälillä ilmapiiriä ja olosuhteita, joka mahdollistaa sen, että ihmisoikeustoimijat voivat tavoitteitansa todella täyttää. En kommentoi tässä nyt näitä kauppasopimuksia, mutta varmastikin äh, tässä nyt tarvitaan kattavampaa lähestymistapaa ihmisoikeuksien osalta. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Ahnolle, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos paljon, Rova puheenjohtaja. On tullut kysymyksiä diplomatiasta, rauhallisesta diplomatiasta. Herra Kurkan erityisesti puhui tästä. Minä luulen, että pitää nyt nähdä selvästi asiat, niin kuin Etyjin edustaja sanoi. Tässä on kyse tehokkuudesta. Ei se tarkoita sitä, ettei tehdä mitään. Päinvastoin on paljonkin tekeillä. Uskon, että EU, niin kuin jotkut sanovat, eh, on meillä jo geeneissämme tämä ihmisoikeuskysymys. Me, se on tiukasti sidoksissa meidän toimintaamme, mutta näkyvyyttä voitaisiin parantaa. Ruotsin puheenjohtajakauden aikana halusimme antaa enemmän näkyvyyttä ihmisoikeuspolitiikalle. Kyllä siitä tulikin tulosta. Espanjan puheenjohtajakauden aikana vahvistetaan tämä raportti tai mietintö, se tullaan julkistamaan toukokuun aikana, mutta mitä tulee korkean edustajaan, niin metodien pitää sopia pitää sovi, sovi, metodit pitää sovittaa aina kuhunkin maahan, ei ole mitään yhtä ainutta toimintatapaa. Ja meidän pitää myös silloin tajuta, missä halutaan tehdä poliittisia julkilausumia, koska ei voida joka paikassa olla yhtä aikaa äänessä ja kuuluvilla esillä. Haluan sanoa toiseksi, että tämä on hyvä asia, että meillä on Euroopan parlamentti. Te voitte olla kriittisempi, näkyvämpi, teillä voi olla paljon mediavetoisempi rooli. Eikä mm, se ole yhtään huono asia vetää näitä kaikkia kolmea roolia yhtä aikaa. Meillä on muitakin instrumentteja, meillä on muita velvoitteita ja sitoumuksia. Tässä viittaan herra Prodin puheenvuoron ja herra Protasevicin ja Kazakin puheenvuoroihin. Pitäisi sanoa, että on olemassa eturistiriitoja. Te ette käyttäneet tätä äh, ambivalenttia kieltä, se oli hyvä asia, mutta meidän täytyy myös muistaa, että meillä on erilaisia etuja. Ei sitä tarvitse hävetä. Meidän täytyy suojella ihmisiä myös kotikonnoillamme, jotta he voivat todella tehdä työtä, jotta he pääsevät äh, kauppapolitiikan piiriin ja energiapolitiikan piiriin. Meillä on erilaisia intressejä, jotka pitää ottaa huomioon ja vaikeudet pitää tutkia tapauskohtaisesti, jos te haluatte tätä yhteistä yhteneväisyyttä demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksissä, niin todellakin eiväthän maat ole samankaltaisia. Painostuskeinot eivät ole samat, lähestymistavat eivät ole samoja. Valitettavasti maailma on sellainen kuin se on, se on, ja se pitää aina pitää mielessä. Mutta mikä on tässä on tärkeää? Kaikki maat, kaikki valtiot, eh, ehkä muutama poikkeus lukuun ottamatta, niin kyllä kaikki maat ovat ryhtyneet kuuntelemaan sitä kritiikkiä, mitä nyt on ruvettu esittämään eh, mekanismien toimimisessa, ja tässä viittaa jopa YK, meidän pitää muistaa, että koska me olemme aika lailla vähemmistönä usein YKssa äänestystilanteissa, niin meillä on usein vaikea saada tämänkaltaiset tilanteet tuotua yleiseen tietoisuuteen, yleiselle tasolle. Mutta mikä tässä nyt on tärkeää hahmottaa. Meidän täytyy muistaa, että suurin osa maista on allekirjoittaneet, on allekirjoittanut eh, ihmisoikeuksien puolustamiseen liittyviä sopimuksia. Eh, pitää muistuttaa, että te olette allekirjoittaneet tämän kaltaisen sopimuksen YK tai Euroopan neuvostossa, ja se tarkoittaa edellyttää sitä. Tätä kieltä, tätä puhetta voisi käyttää paljon enemmän. Meidän täytyy myös eh, puuttua myös YK toimintaan. YKlla on paljon voimavaltaa ja paljon rahaa. Voidaan tehdä, suorittaa paljon vierailuja. Tämä YK on erityisraportoja ja raportti perustuu aika paljon suurelti myös, siellä puhutaan paljon Ugandasta muun muassa. Eli paljon voidaan tehdä, paljon voidaan käyttää hyväksemme keinoja. Ei kaikki riipu meistä. Meidän ei kaikki riippu meistä, meidän pitää olla järjestelmällisempiä, yhteneväisempiä, mutta ei meillä mitään aihetta hävetä tai punastua tai punastella, koska puhutaan joistakin maista, ja sitten taas muissa maissa unohdetaan kokonaan ihmisoikeudet. Meidän pitää olla rakentavampaa pitkällä aikavälillä. Rova Flotre on paljon pohtinut näitä sanktioita. Se synnyttää usein ongelmia ja te tiedätte, että se ei ole aina hyvä asia. Joihinkin sanktioihin on ryhdytty. Viisumikysymyksissä voidaan edetä joihinkin asti. Te tiedätte tämän surullisen kuuluisan Mugaben tapauksen. Tämä oli kielteistä julkisuutta, sillä ei ollut suurta vaikutusta, mutta meillä pitää olla mekanismeja, jotka ovat sitovia. Ja kun puhun meistä, se tarkoittaa kaikkia toimielimiä jos puhutaan Euroopan unionin politiikasta ja kauppapolitiikasta, en minä sano, että en se ole minä, vaan ne muut. Mutta ainakin mitä olen voinut nähdä ja todeta kollegoiden kanssa näistä kysymyksistä, kun käydään Euroopan tasoista vuoropuhelua komission tai puheenjohtajamaan kanssa, niin komission on aina ottanut esille ihmisoikeuskysymykset, olipa kyseessä Kiina tai Venäjä. Mutta jäsenvaltiot, teidän jäsenvaltionne, joista te tulette, te olette näiden maiden edustajia. Rouva Ahno, annoin teille viisi minuuttia, nyt on aikaraja ylittynyt. Minä puhuisin vielä kaupasta vähän. Ehkä muutama sana, ehkä muutama sana vielä kaupasta. Anteeksi, mutta vielä muutama sana. Kauppa kuuluu näihin asioihin. Jos puhutaan kaupallisista sopimuksista, ne ovat täydellisesti riippumattomia, mutta siellä puhutaan ihmisoikeuksista eri, erilaisissa lausekkeissa on yhä vähemmän puhtaasti kaupallisia sopimuksia, koska kyllä siellä puhutaan partnership ja kysymyksistä. Ja siellä on usein tämä ihmisoikeusklausuuli. Ei se ole niin kuin esimerkiksi ydinenergiaklausuuli, jota voitaisiin käyttää. Jos todella todetaan räikkeitä ihmisoikeusloikkauksia, niin kyllä se otetaan esille. Niin tähän asti on otettu vain kotonu sopimuksessa. Eli meidän täytyy myös suhteuttaa näitä asioita ja vähän vähältä ottaa niitä esille. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua näiden maiden kanssa, jotta ne toimisivat paremmin ihmisoikeuskysymyksissä. Viimeinen asia, Rova Hautala. Jos te haluatte myönteisiä esimerkkejä kauppapolitiikasta, Herra Kasak puhui siitä, me emme ole tässä kielteisissä logiikkaisen maista, joiden kanssa olemme harjoittaneet kauppaa. Jos me sanomme enää, jos te teette enemmän ihmisoikeuskysymyksissä, ympäristökysymyksissä, energiakysymyksissä, niin silloin me annamme teille lisää. Menneisyydestä otettu tämä GSP pois, jos puhutaan esimerkiksi Valko-Venäjästä. Sri Lanka varma, tullaan helmikuun 15. päivänä tekemään päätös tästä jäsenvaltioiden toimista. Tässä on kyse yhteneväistä politiikasta. Ei voi koskaan sanoa, että kaikki on niin mustaa tai valkoista. Me pyrimme puhumaan myös on lapsista, työ, lapsityövoimasta, oikeudesta työhön ja mikä se on, mutta tämä ei ole mikään helppo asia. Merci beaucoup, Madame Arnaud. Kiitos paljon, Rova Arnaud. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Mollerille. Um, the question of quiet diplomacy first. So... Hiljaisen diplomatian kysymys ensimmäiseksi. Tämä on aihe, joka minua suuresti kiinnostaa. Olen tietyssä määrin yhtä mieltä. Ensinnäkin tässä täytyisi olla ohjenuorana ihmisoikeuspuolustajan turvallisuus ja mikä on kaikista, ja se, minkä on kaikista tehokkainta toteuttaa tuossa tilanteessa. Aina kun käytetään hiljaista diplomatiaa, niin pitäisi myös ymmärtää, että jos se ei toimi, niin silloin asia täytyy julkisella tasolla hoitaa, mutta meidän pitäisi siirtyä kohti sellaista tilannetta, jossa hiljainen diplomatia ei ole mikään sääntö. Diplomaattien pitäisi tarttua kansainvälisten välineiden kautta ihmisoikeustoimijoiden legitiimin aseman. Ja diplomaattien pitäisi ikään kuin kouluttaa jopa hallituksia hyväksymään se, että tämä on aivan oikeutettua toimintaa ja että niiden täytyy vastata kansainvälisiin standardeihin. Joskus mietin, ja minulla nyt on paljon kokemusta ihmisoikeuskysymyksistä, mietin, voiko hiljainen diplomatia joskus olla tämä helppo keino tässä päästä tilanteesta, koska diplomaatit eivät halua, että heidät julkisesti, heitä julkisesti pidetään liian negatiivisina jotain maata kohti, kohtaan tai että kun he ovat rakentaneet ystävyyssuhteita tiettyihin tahoihin ja eivät halua asioita julkiselle tasolle nostaa. Sitten vastauksena muihin kysymyksiin. Vuosien ja vuosien ajan ihmisoikeusaktivistit ovat ihan vain työnsä takia sotkentuneet moniin lakitapauksiin ja oikeustapauksiin. Jos ihmiset menettävät työpaikkansa, työpaikkansa he eivät voi tehdä enää työtänsä eivätkä saa elinkeinoansa. Jos he tapaavat ö, ulkomaisia tai jos he, heidän valvontaansa lisätään. Tänä vuonna aloitettiin tällainen mobiilivalvontaohjelma. Me voimme ö, kyllä kertoa ihmisoikeustaistelijoille, millä tavalla he voivat ö, suojella digitaalista materiaaliansa. No, heitä voidaan kuitenkin valvoa ja nämä suojatoimet eivät toimi silloin. Meillä on tällainen 24 tunnin ö, hätäapupuhelin eri isoilla kielillä ja tällä tavalla me voimme antaa myös apua parille 30 tuhannelle ihmiselle. Me olemme 112 ihmisoikeusaktivisteja onnistuneet tänään, tänä vuonna ääri hätätilanteista siirtämään pois. Ajatellaanpa, meillä on näitä kansainvälisiä virastoja, lääkärimaksuja, lakimiesten maksuja, tällaisia. Me voimme auttaa näissä. Me saamme pyyntöjä myös muita toimijoilta, kuten esimerkiksi EU-valtuuskunnilta tai YKlta tai muilta tahoilta. Ja tämä saattaa johtaa kiireiseen rahoitustukeen hakemuksen pohjalta, mutta tämä johtaa myös kapasiteetin rakennusmahdollisuuksiin ja tiedotuksen, tiedostamiseen. Mutta minä korostaisin vielä sitä, että nämä suojelu, turva, apurahat perustuvat aina yksittäisten tapausten arviointiin. Me emme mene tällaiseen rahoitustukeen ihmisoikeustoimijoille, jotta he voivat tehdä työtänsä tai perustaa jonkun oman toimiston, vaan me puhumme, me toimimme pelkästään ihmisoikeustoimijoiden hätäapurahoituksen osalta. Ja tämä on ollut myös tällainen oppikokemus meille. Sitten lopuksi vielä totesin, että meillä on tällainen uusi ohjelma, jota on tukenut YK on pakolaisjärjestö. Tässä on kaksi kenttätoimistoa, valko nainen, joka toimii Moskovasta käsiin, ja sitten Bahrainissa toimiva mies, joka tekee tätä lähi osalta. He tapaavat ihmisoikeuspuolustajia, arvioivat heidän tarpeitansa ja miettivät, millä tavalla heitä voidaan auttaa. Me juuri saimme tästä arvion ja näyttäisi siltä, että hanke toimii. Tämä mahdollistaa sen, et, mahdollisti sen, että viime vuonna me pystyimme vierailemaan useissa eri maissa, valko Iranissa, Irakissa, Kolumbiassa, Uzbekistanissa, Zimbabwessa ja niin edelleen. Esimerkiksi Uzbekistaniin tai Saudi-Arabiaan tarvittiin viisumeita. No, tämä oli tietysti tässä tärkeä näkökohta. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Niille, jotka eivät saata tietää, niin haluan mainita, että Frontline oli itse asiassa se, joka luonnosteli EUn suuntaviivat siis Irlannin puheenjohtajamaana sen aikana, joten hallituksenne on Espanjan hallituksen avulla mainittu esimerkillisenä toimijana. Ja nyt herra Lunde, teillä on puheenvuoro. First I... Kiitoksia. Ensinnäkin minäkin haluan kommentoida teknologiaa ja valvontaa. Ja todellakin näitä toimenpiteitä, toimenpiteitä ryhdytään ihmisoikeustoimijoita vastaan, erityisesti blokkaajia vastaan Kiinassa. Se on erityisen, erityisesti kun jos kirjoittaa, haluaa julkaista, saamme tietoja hakemuksia yhä useammilta kirja, kirjailijoilta, kirjoittajilta, jotka ovat halunneet pysyä maassa, mutta Uusi tekniikka tekee sen yhä vaikeammaksi ja tämän vuoksi ihmiset haluavat päästä pois yhä enemmän. Ja tekniikka, teknologia, heti kun nämä ovat pakopaikassaan, he voivat kirjoittaa ja julkaista tiedotusvälineissään kotona, mitä he ovat pystyneet tekemään asuessaan siellä. Nyt he ovat turvapaikassa, heillä on keinot käyttää modernia teknologiaa, he voivat kirjoittaa ja julkaista. Monia esimerkkejä on ihmisistä, jotka näin tekevät. Tämä on ainakin positiivinen puoli, joka voidaan mainita suojapaikkakaupunkien yhteydessä. Sitten puhutaan valtiollisista ja välillisistä toimijoista. Mekin olemme panneet merkille, että niin kuin 99, niin oli niin, että valtiot etupäässä ihmisoikeuspuolustajien oikeuksia loukkasivat, mutta hyvin usein on ei-valtiollisia toimittajia, jotka vainoamiseen osallistuvat jopa tappamisiin ja tekevät ihan kauheampia asioita näitä ihmisiä vastaan. Haluan mainita vain yhden esimerkin. Historian Kira Eralu, hän on feministikirjailija Nargalanista, joka on pieni provinssi Bangladesissa ja Intian välissä. Hän on pitkän aikaa tehnyt työtä alkuperäiskansojen kulttuuristen oikeuksien puolustamiseksi, naisten oikeuksien puolustamiseksi, mutta Intian hallitus nosti syytteen, mutta myöskin nämä separatistit, koska hän teki näiden vähemmistöjen puolesta työtä ja kulttuuristen kielellisten oikeusten puolesta Syyt oli selkeästi liian ankara. Hän tuli tänne Norjaan pohjoiseen, ihan pieni anekdeetti. Hän on professori ja kirjailija. Hän Trumsossa jatkaa työntekoa. Hänellä on sellainen tapa, että hän kirjoittaa runon kaikista tapaamistaan henkilöistä. 225 henkilöä hän puolen vuoden aikana oli tavannut ja ensimmäisessä kirjassa oli runoja näistä Tromsoon 250 kansalaisesta. Eli ainakin 250 mahdollista ostajaa oli tälle kirjalle. No yksin. Sitten kansalliset lait. Olen kovin kiinnostunut kuulemaan Irlannista ja Espanjasta lisää, miten nämä viisumilait toimivat. Nyt me voimme lisätä Tanskan valtio on tehnyt kovasti työtä, jotta voidaan valmistella sitä, että Tanskan kanssa voi tulla aikoinen jäseniksi, että me voidaan olla meidän tämmöisiä turvakaupunkeja. Poikkeus on tehty, että kirjailijat, jotka kaupunkeihin, on kutsuttu, he voivat saada erityisviisumin Tanskaan, joten Tanska on nyt tulossa näiden kahden muun maan joukkoon. Kiitoksia herra Lunde, joten Tanskan mallia täytyy katsoa visumessa joka todellakin on avainasemassa oleva asia. Haluaisin tehdä lyhyesti yhteenvetoa, koska olen hyvin kiitollinen keskustelusta ja keskustelupanoksista. Ensinnäkin tietysti erinomainen sisältö, joka heijastaa korkealaatuista työtä, mutta toinen on asia se, että olette kaikki täällä yhdessä meidän kanssa, niin että voimme miettiä, että miten, miten me voimme yhteistyötä tehdä. Joten otan vapauden siihen, että otan yhteyttä teihin kuulemistilaisuuden jälkeen ja joitakin konkreettisia ehdotuksia. Sitten viimeksi haluaisin vain muistuttaa kollegoita tästä aikataulusta tälle oma mietinnölle EUn tuosta ihmisoikeuspuolestille. Ensimmäinen mietinnön käsittely, mietintötuloksen käsittely olisi alivaliokunnassa 4. maaliskuuta. Täytyy teitä kuulla ja kaikkia poliittisia ryhmiä nyt tulevina viikkoina joten tutustukaa työasiakirjaan ja esittäkää huomionne meille. Tarkistustiettämisen määräaika olisi 11. maaliskuuta. Toinen käsittely mietinnölle olisi tarkistukset mukaan lukien, olisi 7. huhtikuuta. Ja kuten tiedätte, mietinnöistä me täytyy äänestää täydessä ulkoasianvaliokunnassa, joten äänestys on 27 huhtikuuta ja sitten mietintö menisi toukokuussa täysistuntoon. Joten tämä on aikataulumme. Kiitos kovin, kovin paljon. Haluaisin ehdottaa, että nyt lopetamme tämän asian käsittelyn ja jatkamme kokousta hyvin ajankohtaisella asialla, joka on kyselytunti. Olette ihan vapaita jäämään tai lähtemään, miten haluatte, mutta joka tapauksessa pidämme yhteyttä edelleen. Well, I would like to suggest a five minute break at this Haluaisin ehdottaa tässä vaiheessa viiden minuutin taukoa, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että laajennettu työvaliokunta jatkaisi heti tämän jälkeen. Tässä nyt tämä haitta siitä, että on viiden minuutin tauko. So colleagues. Hyvät kollegat. No, toivottavasti voimme nyt jatkaa tätä kokoustamme. Nyt meillä on komission kyselytunti esityslistalla. Ensimmäinen, ensimmäinen kysymys tulee kollegaltamme Veronique de Kaiserilta ja koska de Kaiser ei nyt voi olla täällä paikalla, niin me pyydämme Richard Howittia hänen puolestaan kertomaan meille tilanteesta. Libyan tilanne. Mitä takuita komissio voi antaa Euroopan parlamentille siitä, että puitesopimus, neuvottelut, joita tällä hetkellä käydään Libyan ja Euroopan unionin välillä, tuottavat tulokseksi sitovia säädöksiä maahanmuuttoalalta, jotka myös velvoittavat sitten jossa pidetään kiinni myös kansainvälisistä ihmisoikeusmääräyksistä? No, tämä on hyvin helppo kysymys esittää, koska se on hyvin tiivis ja lyhykäinen. Komissio Libyasta. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Lyhyt kysymys, mutta vaikea vastaus. No, ensinnäkin Haluaisin muistuttaa muutamista faktoista tilanteesta neuvotteluissa EU ja Libyan välillä. Komissio sai neuvotteludirektiivit neuvostolta heinäkuussa 2008, jotta se voisi aloittaa puitesopimuksesta neuvottelut, joka on aika laaja sopimus, joka uusia asioita kattaa poliittisesta vuoropuhelusta maahanmuuttokysymyksiin, taloudelliseen ja kauppayhteistyöhön. Direktiivit ovat hyvin selkeät ihmisoikeuskysymyksissä. Ne asettavat hyvin selkeät tavoitteet, jotka komission neuvotteluissa on. Ensinnäkin ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaate yleisenä periaatteella, että se olisi olennainen osa tulevaa sopimusta. Ja sitten tietysti eri sovellukset tästä periaatteista tulevassa sopimuksessa, mukaan lukien maahanmuutto ja siihen liittyvät asiat. Komissio alkoi neuvostelut lokakuussa marraskuussa 2008 neuvottelut Libuan kanssa ja nämä neuvottelut ovat edelleen käynnissä, joten vastaisin kuin tänään antaa on vastaus, joka perustuu tähän asti saavutettuun edistyksen neuvotteluista. Ja se perustuu tilanteen arvioomme. Tietysti lopputuloksen näemme, kun nämä neuvottelut ja jos ne päätetään. Ensinnäkin meihin teki positiivisen vaikutuksen Liby, Libyan asenne neuvotteluiden aikana, joka on ollut tähän asti ihan rakentava. He hyväksyivät ihmisoikeusperiaatteet, jotka ne haluamme sopimuksen, he hyväksyivät sen, että niiden täytyy olla olennainen osa tulevaa sopimusta. Eikä vaikeita keskusteluja ollut ihmisoikeuslausekkeesta tulevassa sopimuksessa, joka, kuten tiedätte, on standardilauseke kaikissa EU-sopimuksissa. Sitten jos puhutaan nimenomaista maahanmuuttokysymystä, direktiivit suuntaviivat ovat aika selkeät tässäkin kohdassa. Ne velvoittavat komission neuvottelemaan sopimuksesta, jossa ei pelkästään ole ihmisoikeusasioita mukana, vaan että siinä kunnioitetaan myös kansallisen ja kansainvälisen suojelun periaatetta ja 1951 YK on päätöslauselmaa pakolaisista. Neuvottelut ovat siis vielä kesken, joten en voi lopputulosta esitellä neuvottelusta vielä, mutta voin kertoa teille, että neuvottelumme libyalaisten kanssa ehdotetun tekstin perusteella, jota EU on ehdottanut, mikä tarkoittaa sitten komissio on sitä ehdottanut ja neuvosto on siihen sen hyväksynyt, että maahanmuuttoalueella yleisesti noudatetaan ihmisoikeusperiaatetta, että henkilöiden palauttaminen, jotka laittomasti oleskelevat sopimuspuolien alueella, heille taataan inhimilliset ja olosuhteet ja prioriteetti annetaan ihmisten palauttamiselle. Ja samaan aikaan yhteistyö Tämä siis ehdotuksemme koskee myös kansallisen lainsäädännön kehittämistä, jotta voidaan ottaa käyttöön asianmukaiset toimenpiteet, joilla voidaan puolustaa ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua sopusoinnossa kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Muistetaan myös, että Libya on sopimusosapuoli 1969 yleissopimus Afrikan unionin sopimuksessa pakolaisista. Tämä on tilanne. Tällä hetkellä enemmän en voi kertoa lopputuloksesta, koska yksinkertaisesti, koska neuvottelut ovat käynnissä, mutta voin antaa lisää selvityksiä, jos haluatte. Mr. Howe. Kiitoksia, hyvä komission ja herra Howitt. Uskotteko, että rouva Kaiser haluaisi esittää tässä vielä seurantakysymyksen? Haluaisitteko te? The time constraints. No, aikapaineitahan tässä on. Mm, tietysti tämä oli vastaus, minkä komissio olisi voinut antaa mihin tahansa lähestulkoon kysymykseen. Rouva de Kaiserin suurin huoli tässä nyt on se, että Libya on erityinen kauttakulkumaa laittomalle ja lailliselle maahanmuutolle Euroopan unionin. ja monet jäsenvaltiot hyvin mielellään haluavat pystyä palauttamaan tänne tulijoita Libyaan kenties voisivat painostaa komissiota, että se ei olisi tässä niin johdonmukainen ja tietoinen ihmisoikeussääntöjen noudattamisesta kuin sen kenties pitäisi olla. pointtina nyt tässä on se, että mitä Eurooppa ja komissio aikoo nyt tuoda neuvotteluihin Euroopan sitoumuksina tämän tilanteen parantamiseksi, vai sanooko komissio vain, että tämä nyt on Libyan homma hoidettavaksi? Ja komissio. Thank you very much for the question. Yes, of course. I... Kiitoksia kysymystä. Tietysti olen täysin samaa mieltä. Ei ole pelkästään se, että sovitaan tekstistä ja kirjoitetaan. Kyse on toimeenpanosta myös. Juuri niin haluamme tehdä. Toisaalta haluamme lääkkeen tähän tilanteeseen, jossa on tällainen oikeudellinen tyhjiö me Libyan kanssa koskien maahanmuuttoa. Ja sitten toiseksi haluamme luoda nämä ehdot, joiden mukaan pystymme sitten käymään vuoropuhelua Libyan kanssa. Juuri näissä oikeudellisissa puitteissa voimme sitten väittää, että tiettyihin sitoumuksiin täytyy sitoutua. Aiemmin se siis ehdottaa Libyalle – tietynlaista maahanmuuttoalueen teknistä yhteistyötä, koska todellakin tässä on paljon tehtävää, jotta ihmisten tilannetta voidaan parantaa, jotka Libyassa äh, ovat ja jotka ovat, joka on niille kautta kulkumaa ja ovat hyvin heikossa tilanteessa Libyan viranomaisten puolelta. Thank you very much, Commission. Kiitoksia, hyvä komission edustaja. Ja pitemmittä puhetta siirryn seuraavaan kysymykseen. Onko komission syyriä henkilö täällä paikalla? Ei, selvä. No, siirrytäänpä sitten. No, missä se nyt täällä onkaan? Syyria. Sehän on ollut viime aikoina esityslistallamme. Tämä on Richard Howittin esittämä kysymys ja kysymys on ihmisoikeuksista, ihmisoikeuksien puoltajista Syyriassa ja Euroopan parlamentin päätöslauselmista, joissa parlamentti on asettanut tiettyjä vaatimuksia. Ja haluaisimme nyt kuulla, mitä tämä kaikki tarkoittaa komission näkökulmasta ajatellen assosiaatiosopimuksia, joihin vahvasti liittyy tietyt ihmisoikeusaspektit, joita odotetaan Syyrian hallituksen täyttävän. Mitä askelia tässä komissio aikoo ottaa sen suhteen? Thank you very much. We, uh... Kiitoksia. Kiitämme parlamenttia tästä mielenkiintoisesta kysymyksestä. Komissio jakaa huolenne ihmisoikeustilanteesta Syyriassa. Euroopan parlamenttihan on tämän kysymyksen ottanut moneen otteeseen esille eritoten syyskuun päätöslauselmassa. Komissio Damaskuksen delegaationsa kautta silloin, kun se ei tee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, seuraa hyvin läheltä tilannetta eritoten ihmisoikeuspuolustaja ja juristi Muhannad al-Hassanin ja muiden ihmisoikeuspuoltajien tilannetta. EU kokonaisuutena on tuonut esille Syyrian viranomaisten suuntaan usein otteisiin ihmisoikeustoimijoiden tilanteen ja pyy- vi- vaatinut hallitusta ja viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä yleissopimuksia ja ihmisoikeussitoumuksia, joihin se on liittynyt. Ja edelleen tulemme näistä muistuttamaan. Olemme panneet merkille Euroopan parlamentin ehdotuksen luoda tiekartasto ihmisoikeusprioriteetteista vielä avoinna olevan assosiaatiosopimuksen allekirjoituksen alla. Meillä ei ole nyt Syyrian viranomaisilta mitään tietoa sopimuksen lopun saattamiseen mahdollisesta päivämäärästä. Tämä tiekartasto vaihto komission näkökulmasta katsottuna ei tällä hetkellä ole oikein kannattava lähestymistapa, koska pelkäämme, että jotta tällainen tiekartasto nyt olisi tehokas, niin se pitäisi tehdä ja siitä pitäisi sopia yhdessä EUn ja Syyrian välillä. Tässä on ennen kaikkea kysymys tällaisen tiekartaston tehokkuudesta. Meidän painopistealueenamme nyt Euroopan unionina unionina on käydä tällaista minivuoropuhelua assosiaatiosopimuksen kautta. Se on paras väline, mikä meillä on, koska tällä tavalla me voimme luoda paljon parempaa ja säännönmukaisempaa, vapaampaa vuoropuhelua ja antaa, tämä antaa Euroopan unionille enemmän liikkumavaraa asian osalta. Ja tämä vuoropuhelu myös mahdollistaa sen, että osapuolet voivat jakaa huolenaiheitansa ja keskustella erimielisyyksistänsä Tätä meillä tällä hetkellä ei ole. Ja tämän kautta voitaisiin myös vahvistaa yhteistyötä ja asettaa tavoitteita ja päämääriä ja aikatauluja ihmisoikeuskysymyksille. Ja kaikki tämä meiltä vielä tällä hetkellä puuttuu Syyrian hallituksen kautta koska, kanssa, koska meillä ei ole tätä assosiaatiosopimusta. Richard Howard, maybe a sub. Kiitoksia komissio. Nyt ehkä lisää kysymys, Rova Howard. Hyvin eri nimenomaisesti haluan tässä kysyä, olen vähän pettynyt. Monestakin syystä yksi syy on se, että tässä on nimenomainen tapaus. Neljä kuukautta on kulunut ja komission täytyy pärjätä paremmin kuin sanotaan, että delegaatio lähetystö tilannetta seuraa. Meillä on poliittisia vankeja vankilassa. Olemme pyytäneet toimia ja kysynyt, mitä teette Toinen pointti on se, olen ollut toisessa valiokunnassa ja kuullut komissiolta panoksista sysytösopimukseen, mutta silloin kun assosiaatiosopimus allekirjoitetaan, myönnämme tämän legitimiteetin näissä suhteessa, me olisimme Syyriä kanssa kyseessä tai mikä, mutta ja maat haluavat tätä kovasti. Mutta tämä vaikutusvalta heihin ei ole selkeä, kun kehykset on saatu paikoilleen ja kielet ja rakenteet. Ja pointti on se, että kun nämä maat poliittisesti haluavat tämän kannan, ja sanotaan, että suunnitelma voi olla vain allekirjoituksen jälkeen, niin en tiedä kääntyykö tämä ihan, ihan oikeasti, mutta että se on vain veruke, mutta että pitäisi tietää ennen tätä allekirjoitusta, että mitä sen kanssa tehdään. Toivottavasti tulevaisuudessa sitten voidaan saada positiivisempia vastauksia. Just interfere at this point by saying that... Puuttuisin peliin sanomalla, että tietysti olemme kuulleet eri tarinoita siitä, miten komissio haluaisi nähdä itsensä tässä asemassa, mutta nyt on oppikirja esimerkki siitä, miten se ei näytä toimivan komissio. Uh, let me come back to... Uh, Haluaisin palata siihen, mitä komissio on tehnyt. Kuten totesin, olemme ilmaisseet huolemme, ei, ei komissio, koska tämä ei ole pelkästään komission kompetenssi, vaan puheenjohtajavaltion jäsenvaltiot ja niin edelleen, joten me olemme käyttäneet kaikkia diplomaattisia tai kaikki, joitakin diplomaattisia välineitä, joita meillä on käytössämme. En voi tämän enempää tästä sanoa, koska te tunnette varmasti paremmin tilanteen kuin minä, että me emme voi näissä herkissä tapauksissa toimia tämän enempää. Diplomaattinen yhteisö Damaskuksessa on seurannut tätä tapausta mukaan lukien tarkkailemalla oikeudenkäyntiä. Mutta emme ole onnistuneet muuttamaan tätä tilannetta, joten nyt kysymys on siitä, mitä liikkumavaraa meillä on, vaikutusmahdollisuutta meillä on tähän maahan tämän asian osalta. Me olemme edelleen sitä mieltä, että meillä olisi parempi vaikutusvalta, jos meillä olisi sopimussuhde tähän maahan. Joten oikeutuksen antaminen, no ehkä tämä nyt on vain näkökohta tässä, näkökulma, mutta tässä vaiheessa mielestäni me olemme tehneet kaiken valmistaaksemme tätä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista ja syrjä osapuolella on se, joka ei ole valmis sitoutunut tähän, joten meidän tilanteemme on hieman hankala tässä. Ja tämän vuoksi nyt keskitytään siihen, että saataisiin tämä sopimus läpi ja että Syyrian viranomaiset saataisiin sitoutumaan tähän. Mitä muuta me voimme nyt tehdä ennen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, niin kenties me voimme ottaa tämän kysymyksen esille jokaisessa tapaamisessa korkealla tasolla Syyrian viranomaisten kanssa ja tehdä näkökulmanne, näkökulmamme tunnetuksi kiitoksia, joten jäämme nyt odottelemaan. Parlamenttina meidän täytyy joskus nämä vaatimuksemme toistaa. Sitten kysymys kolme kollega Frida Prepulsilta. Ja tässä on kysymys ihmisoikeuspuoltajien puoltajan, pidätyksestä Turkissa herra Muharrem Erbey. Häntä on syytetty laittoman järjestön jäsenyydestä, järjestön, joka rikkoo rikoslainsäädäntöä. Ja häntä syytetään myös siitä, että hän on laittoman aseellisen järjestön, kurdien aseellisen yhteisön kansainvälisten asioiden edustaja. Ja nyt me haluaisimme sitten kuulla onko komissio esittänyt muodollisen valituksen Turkin viranomaisille tämän tapauksen johdosta? Well, yes, the commission is aware that Mr. Kyllä komissio on tietoinen, että herra Muharrem Erbey, liiton varapuheenjohtaja, ja sitten myös herra Arbakur pidätettiin, koska he KCK on jäseniä saattoivat olla, joka on sitten PKK on osa, ja PKK, kuten tiedätte, on terroristijärjestö, ja sellaisena se on luetteloitu terroristijärjestöjen luettelossammekin. Ymmärrämme, että höröbeitä pidetään arpakurista. Odottaa siellä oikeudenkäyntiä, eikä syytettä ole vielä nostettu. Linjamme on ollut aina, että ymmärrämme Turkin pyrkimyksiä taistella PKK-terrorismia vastaan. Erbain pidätys ei kuitenkaan liity tähän. Hänet pidätettiin operaation yhteydessä, joka suunnattiin DTPtä ja kaupunginjohtajia, siirrettyviä kaupunginjohtajia vastaan, josta tulee uuden PDP-puolueen jäseniä. Komissio on ilmaissut huolensa viimeaikaisista kehityskuluista DPD-puolueen sulkemisesta viime joulukuussa. Tämä Democratic Openin on hallituksen aloite, jolla halutaan kaikkien turkilaisten kansalaisten elintasoa nostaa ja ratkaista kurdikysymys. Se aloitteeseen ryhdyttiin hallituksen toimesta kesän aikana ja olemme huolissamme, että nämä viimeaikaiset tapahtumat asettavat kyseenalaiseksi tämän aloitteen onnistumisen. Kuitenkin me panemme merkille nämä ilmoitukset hallituksen, hallitukselta Turkista, jotta se tätä demokraattista avautumista jatkaisi. On itsestään selvä, että komissio jatkaa läheisesti tai jatkaa tilanteen seuraamista ja odotamme, että proseduurissa kunnioitetaan täysin vastaajan oikeuksia. Thank you, uh, Mrs. Brepo. Kiitokset teille ja rouva Brepo. Haluatteko te vielä esittää lisäkysymyksen? Voorzitter. Uh, um, Kiitos rouva puheenjohtaja. Komission edustaja sanoo, että tämä pidätys tapahtui kokonaisvaltaisessa tilanteessa, jossa halutaan uh, osoit- sanoa, että Turkin viranomaiset ovat ryhtyneet hyökkäämään kurdeja vastaan. Mehän kävimme tämän keskustelun jo Strasbourgissa, mutta viime viikolla komissaari Rehn, tämä oli minun vaikutelmani, mutta tämä oli hänen viimeinen vastauksensa tästä aihepiiristä. Ei hän kovasti tätä asiaa korostanut. Hän ei reagoinut siihen, miten turkkilaiset ovat pelottelleet kurdeja. Päinvastoin hän oli äh, sitä mieltä, että EU pitää harjoittaa soft power-politiikkaa Turkin suuntaan. Ja minun pitää myöntää, että tämä todella huolestuttaa minua. Tämä äh, kurdin avaut, kurdeihin avautuminen, niin kuin Turkissa sitä kauniisti kutsutaan, avaus kurdeihin päihin, ei se päädy mihinkään konkreettiseen. Ei kai siellä kuitenkaan ole mitään todellisia tarkoitusperiä Turkin viranomaisten taholta tai myöntää ainakaan kurdeille mitään kunnollisia oikeuksia. Sen takia minäkin kysyin, mitke, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä. Mm Siis silloin, kun on kyse kansalaisyhteiskunnan järjestöistä, jotka todella taistelevat Turkin demokratisoitumisen puolesta. Tämä on ihan konkreettinen kysymys ja haluaisin saada enemmän konkreettista sisältöä ja tietoa, koska tämä IHDn varapuheenjohtajan pidätys on vain yksi esimerkki lukuisten muiden joukosta. Thank you and now the commission briefly. Kiitoksia sitten komissio lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että viimeisen vuoden aikana on ryhdytty toimiin kurdien oikeuksien parantamiseksi. Esimerkkinä tässä olemassa olevat äh, televisio- ja radiolähetysten äh, lähetysesteet kurdikielellä on kaikki kumottu. Ja Turkin kontekstissa, ja uskokaa, minä olen viimeiset kymmenen vuotta seurannut tämän maan tilannetta, ja Kurdin, äh, Turkin tilanteessa tämä on varsinainen askel eteenpäin. Joten ei voida sanoa, että mitään ei ole tehty. Demokraattinen avautuminen ja sen lisäksi mitä kesällä tapahtui, niin tämä avasi hyvin laajan ja avoimen keskustelun kurdikysymyksestä maassa. Jopa presidentti, tasavallan presidentti itse puhui kurdin, kurdikysymyksestä ja tämä on ikään kuin kysymyksen olemassaolon tunnustaminen. Ja toiseksikin Kaakkois-Turkissa on myös terrorismiongelma. Tätä ei voida kieltää. Terroristi-iskuja on lähestulkoon joka päivä tuolla alueella. Joten tämä on myös sellainen seikka, joka täytyy pitää mielessä mutta asianmukainen tasapainohan tässä täytyy löytää oikeutetun terrorismin torjunnan yhtäältä ja toisaalta demokraattisesti valittujen kurdien, e, kurdeja edustavien pormestarien esimerkiksi toiminnan välillä. He edustavat alueen yhden väestöosan näkemyksiä. Kuten sanoin, me tulemme jatkamaan asian seurantaa, tulemme ottamaan tämän esille kurdiviran, Turkin viranomaisten kanssa säännönmukaisissa kokouksissamme. Ja vielä korostaisin sitä, kun otetaan huomioon näiden syytteiden vakavuus, niin täytyy varmistaa, että puolustajilla on tässä täydet oikeudet puolustustansa varten. Pitämättä puhetta kysymys neljä, jonka Kinga Gaal on jättänyt se koskee kolmea Euroopan kansalaista, jotka, ku, ku, tap, jotka Bolivian erikoisjoukot tappavat ja sitten kaksi on loukkaantunut. Nyt on tai kaksi pidätettiin ja nyt sitten ne kuvat syytteet salaliitosta presidenttiä vastaan. Ja syyte on muut, muutettu sitten salaliitoksi ja aseelliseksi toiminnaksi Boliviaa vastaan. Tämä kuulostaa ihan tutulta Vietnamista ja näistä samanlaisista tilanteista. Robogal haluaa tietää, miten komissio on tietoinen tästä vakavasta tapauksesta ja miten se pyrkii reilun oikeudenkäynnin takaamaan ja asianmukaisen kohtelun näille Euroopan unionin kansalaisille. Komissio. Thank you, Mrs. Chairwoman. Yes, a Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Komissio on tietoinen poliisin hyökkäyksistä Santa Cruzissa huhtikuussa 2009 väitettyä terroristiryhmää vastaan, kuten mainitsitte, poliisien toimet johtivat siihen, että Euroopan unionin kolme kansalaista kuoli, unkarilainen, is, irlantilainen ja romanialainen ja yksi unkarilainen ja yksi bulgarilainen on vankilassa. Ja heitä syytettiin siitä, että he yrittivät tappaa presidentti moraalisen ja varapresidentti Garcia Linaresin. Ja näitä tappoja pidettiin nyt oikeudettomina. Tällä hetkellä näitä tapauksia tutkitaan ja uuden perustuslain artikla 134 mukaisesti nämä henkilöt saattavat joutua maan vankiloihin. Molemmat pidätetyt on 5.5.2009. Heitä on syytetty terrorismin rikoksesta. 15. huhtikuuta 2009 he olivat vielä yrittäneet tehdä yhden terroriteon. Bolivian viranomaiset ovat sitä mieltä, että tässä on toimittu ihmisoikeuksien mukaisesti. Ja tässä komissio toivoo, että nämä syytteet saadaan selvitettyä ja komissio seuraa läheltä näitä tapauksia ja tekee läheistä yhteistyötä EU-puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa näiden asioiden osalta. Komissio odottaa, että oikeuskäsittely on avoin ja oikeudenmukainen ja toivoo, että syytettyillä on Bolivian lainsäädännön mukainen oikeusapu käytössään Tämä tapaus on kongressitutkinnassa ja Boliviassa asiat tällä hetkellä ovat avoina vielä. Viisi päivää sen jälkeen, kun poliisihyökkäys oli tapahtunut, komissio oli mukana diplomattiatason kokouksessa La Pazissa Boliviassa ja varapresidentti ja ministeri antoivat yksityiskohtaisen selvityksen Santa Cruzin terroristiteosta 16. huhtikuuta 2009. Ja tässä tapauksessa käsiteltiin jokaisen syytetyn henkilökohtainen historia ja esiteltiin myös ne aseet, joita he käyttivät. Näytettiin kuvia, joissa nämä henkilöt olivat aseet käsissä koulutustilanteissa. Konsulikysymykset liittyvät, ovat jäsenvaltioiden vastuulla ja komission valtuuskunnan johtaja on ollut Unkarin suurlähetystön edustajaan yhteydessä Buenos Airesissa ja hän on ollut yhteydessä Bolivian viranomaisiin tämän asian osalta. Tässä on ikään kuin yhteen sattuma sen osalta, että joko tapettujen tai pidätettyjen henkilöiden kansallisuus on sellainen, että yhdelläkään niistä ei ole Lapasissa suurlähetystöä paikan päällä. Komissio aikoo seurata tämän näiden tapausten kehitystä niin, että suojellaan Boliviassa vangittuna olevien EU-kansalaisten perusihmisoikeuksia. Nyt valitettavasti tässä on aikatauluongelma pääasiassa, koska tulkit muutaman minuutin päästä täytyy vapauttaa, joten vetoaisin Rova Gaaliin, että kahdenvälisesti komission kanssa jatkatte tämän kysymyksen käsittelyä. Ja nyt viimeinen kysymys, jonka Rova Jimenez Peseril Bari on jättänyt siinä käsitellään terroristirikosten rangaistuksia, jos niitä pidetään rikoksen ihmiskuntaa vastaan, niin mikä EU EUn kautta tässä on, joten tässä on selkeä yhteenveto ja pyytäisimme komissiota vastaamaan. Merci, je remercie cette... Kiitos. Kiitän valiokuntaa näistä kahdesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys käsittelee sääntöjä, kun, mä, kun puhutaan terroristi rikosten mm, rankaisusta. Tästä tullaan keskustelemaan seuraavassa komissiossa tarkemmin, mutta minä voin antaa teille nyt tällä hetkellä vastauksen, joka annettiin vastaavalaiseen kirjalliseen kysymykseen, joka tehtiin komissiolle vuonna 2009. On kyse vastauksesta kirjalliseen kysymykseen numero 4052 kautta 09. Tässä yhteydessä komissio sanoi, että jos käytetään, sovelletaan toissijaisuusperiaatetta, niin ei tehdä mitään lainsäädäntöehdotusta komission taholta, jonka avulla pyritään lähentämään toisiin mm, rikoslainsäädännöllisiä, rikoslainsäädäntöä eri jäsenvaltioiden kesken. Silloin on kyse rikoksen vanhenemisesta. Ja tätä, tätä siis käsiteltiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumista, mutta minulla ei ole mitään elementtiä nyt käsissäni, joka antaisi aiheen olettaa, että komissio muuttaisi lähetymistapaansa. Toiseksi, jos puhutaan uhrien, terrorismin uhrien suojelemista, tästähän on laadittu jo politiikka. Tämä kysymys on prioriteettikomissiolle. Tämä on erityisteema, joka on myös kirjattu Tukholman ohjelmaan, kun puhutaan turvallisuuden, oikeuden ja turvallisuuden oikeuden alueesta. Tässä on kyse myös, tässä on kyse siis terrorismien uhrien oikeuksista. Me pyrimme yhteisrahoittamaan useita eri hankkeita, joiden avulla pyritään tarjoamaan uhreille ja heidän perheilleen apua ja tukea, psykologista tukea silloin, kun he sitä tarvitsevat, ja myös mm, edesauttamaan eurooppalaisten keskinäistä solidarisuutta tukiessaan terrorismien uhreja. Vuonna 2008 perustettiin yleiseurooppalainen terrorismin uhrien verkosto. Sen tarkoituksena on saada ihmiset paremmin ymmärtämään, mitkä ovat terrorismin uhrien tarpeet, ja, jotta he voisivat antaa asianmukaista apua. Meidän on tarkoitus nyt arvioida apua ja sitä turvaa tai suojelua, jota pyritään antamaan terrorismin uhreille EUn sisällä. Mm, tehty tehtävänä on myös paikantaa ne puutteet, joita on havaittu terrorismin uhrien suojelussa. 2010 tullaan laatimaan asiakirja, joka perustuu siihen tutkimukseen, jota on tehty erityistyöstä, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan EUn sisällä terrorismien uhrien suojelemiseksi. Komissio toivoo myös voivansa pystyä laatimaan peruskirjan terrorismien uhrien oikeuksista. Tässä äh, meillä on myös yleisdirektiivi, puitedirektiivi, joka koskee yleensä uhrien, uhrien, uhreille suunnattua hoitoa ja kohtelua. Me tuomme myös kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään levittämään laajempaa tietoisuuteen terrorismien uhriksi joutuneiden todistusvoimaiset lausunnot. Kiitokset komissiolle. Me emme voi nyt lisäkysymystä enää esittää, koska kokousaikamme on päättymässä. Rouva Jimenez Becerres Barrio voi jatkaa keskustelua kahdenvälisesti komission edustajan kanssa. Sitten kohta kuusi esityslistallamme on muut asiat, muita asioita ei ole, joten kohta seitsemän seuraavan kokouksen päivämäärä 27. helmikuuta kello 15-18.30. Kiitoksia, kokous on päättynyt ja aloitamme välittömästi tässä nyt laajennetun byroon kokouksen.